Witam Państwa. Hyvää huomenta päivää, hyvät naiset ja herrat. Hyvää tiistai aamupäivää. Kello on nyt vartija yli yhdeksän. Olemme hieman myöhässä. Komissi Nyt avaan tämän toisen päivän meidän kokouksessamme IMKO-valiokunnassa – mukana myös kansallisten parlamenttien edustajia. Aiheena siis yhteinen, yhtenäinen strategia sisämarkkinoita varten. Me keskustelemme haasteista, mahdollisuuksista ja nyt varsinkin sisämarkkinoiden hallinnoinnista, johtajuudesta, kumppanuudesta ja siitä, miten voidaan vahvistaa sisämarkkinoita. Tervetuloa kaikki kansallisten parlamenttien edustajat. Tervetuloa myös Euroopan parlamentin jäsenet ja IMKON muut edustajat. Herra Harborhan on valiokunnan puheenjohtaja. Muistuttaisin vielä keskustelun säännöistä. Ne, jotka haluavat puheenvuoron, täyttäköön ensinnäkin kaavakkeen, joka on tätä tarkoitusta varten. Jos siis haluaa osallistua keskusteluun, sininen kortti tätä keskustelua varten. Kortit on jaettu eri valtuuskuntien kesken. Hakemusten perusteella sihteeristö on laatunut luettelon puhujista – tässä noudatetaan aina tätä samaa sääntöä, eli kaksi kansallista parlamenteista ja yksi Euroopan parlamentin jäsen. Puheenvuorojen pituus on kolme minuuttia kullekin osallistujalle. Tämän lisäksi meillä on myös keskustelu ilman puhujaluetteloa osio. Taululla näkyy myös teidän puheaikanne. Keskustelujen kuluessa on meillä myös niin kutsuttu sininen korttimenettely, eli milloin tahansa jokainen voi nostaa tämän kortin ja esittää 30 sekunnin kysymyksen, joka liittyy edelliseen puheenvuoroon. Kun tämä siis on esitetty jollekin jäsenelle, niin hänellä puolestaan on 30 sekuntia aikaa vastata. Puheenjohtaja päättää, kuka ja milloin tällaisen tilaisuuden saa. Hyvät naiset ja herrat, olemme ajatelleet, että keskustelu jatkuisi kello 10 asti. Eli nyt pyytäisinkin, että Sandra Galejote puhuisi. Hän on meidän esittelijämme IMKON valiokunnan jäsen pyytäisin, että te alustaisitte tätä aihetta ensin. Siis sisämarkkinoiden jo, järjestäminen, olkaa hyvä. German. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat, olen erittäin iloinen siitä, että tapaamme tänään Euroopan parlamentissa – mukana Euroopan parlamentin jäseniä sekä valittuja jäseniä kansasta parlamentista. Tämä on ainoa tapa löytää ratkaisuja paremmin toimiville sisämarkkinoille. Tänään kun olemme läpikäymässä velkakriisiä, tarvitsemme yhteistä koordinoitua toimintaa, jotta voimme tehostaa taloudellista kasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Voimme nähdä, että johtuen eri erilaisista keinotekoisista esteistä, niin joskus epäonnistumme ja epäonnistumme myös pitkällä aikavälillä. Tämän takia on vieläkin tärkeämpää toimia yhdessä, jotta voimme parantaa sisämarkkinoita. Kun puhutaan sisämarkkinoiden ohjauksesta ja kumppanuudesta, me uskomme, että yksi päätehtävistä on varmistaa mahdollisimman korkean tasoinen poliittinen johto, hallinto. Poliittinen tahto vie eteenpäin sisämarkkinoita. Komission puheenjohtajan ja neuvoston puheenjohtajan kanssa yhdessä joutuvat tukemaan vahvistettuja toimenpiteitä. Muutoin monenlaista ajatukset siitä, mitä voisimme yhdessä aikaan saada, jotta tehostaisimme jälleen kasvua ja loisimme tätä kautta uusia työpaikkoja, jotta sitten voitaisiin lisätä kilpailukykyämme, niin muutoin tämä kaikki jää aikomusten tasolle. Ja tällainen sitten taas tekee tietä Euroopalle. Jos toimitaan hyvin, niin siitä tulee kansainvälisesti tunnustettu on välttämätöntä tehdä nopeasti päätöksiä ja välittömästi. Me voimme puhua parannuksista sisämarkkinoilla, mutta ilman sitä, että kansalliset parlamentit ovat aktiivisesti mukana, emme pysty saavuttamaan sisämarkkinoiden täydellistä lopunviemistä. Olemme kutsuneet komission puheenjohtajan ja hallitusten päämiehet kantamaan vastuunsa mitä tulee välttämättömään täytäntöönpanon lainsäädäntöön sisämarkkinoiden kohdalla, on tänään hyväksytyt päätöslausumat lähettävät vahvan sanoman niistä alueista, joilla odotamme komission ryhtyvään toimiin. Mainitsen vain joitakin prioriteettikysymyksiä. Ensin yhtenäiset numeriset markkinat, digitaaliset markkinat ja yhtenäinen immateriaalioikeudellinen alue. tarvitaan palveluiden markkinat ja julkisten hankintojen markkinat. Mitä tulee sisämarkkinoiden hallintaan, johtoon. Puhuisin neljästä asiasta. Ensinnäkin pitää varmistaa, että täytäntöön pannaan juridiset säädökset, jotka on hyväksytty. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy käytännössä toteuttaa sisämarkkinalainsäädäntöä ja säädöstöä, ja komissiosta täytyy tulla todellinen päätösten mm, vartija. Toiseksi meidän täytyy vähentää protektionistisia trendejä, koska tällainen protektionismi vain lisää sisämarkkinoiden jakautuneisuutta ja vähentää kilpailukykyä. Kolmanneksi, meidän täytyy vähentää kustannuksia eri aloilla. Tämä koskee mekanismeja kuten tehokas oikeuslaitoksen ulkopuolinen kiistojen ratkaisu, sähköisen hallinnoinnin käyttöönotto. Sitten pitää toteuttaa toimintasuunnitelmaa periaatteiden mukaisesti, mukaisesti, jotka löytyvät Lissabonin sopimuksesta. Haluaisin kehottaa kollegojani niin kansallisista parlamenteista toi, tuomaan toimivaan, toimivaan aktiivisemmin ja ottamaan mukaan kansalaiset tällaisia kysymyksiä kuten solvit tai teidän Eurooppanne hanke. Tällä hetkellä on monia ohjelmia olemassa, mutta ikävä kyllä, kansalaiset eivät ole tietoisia niistä. Jotta voitaisiin tämä muuttaa, tarvitaan yhteistyötä. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa, että tämän päivän kansalaiset odottavat aktiivista vaikuttamista ja mukanaoloa ja toimenpiteitä, jos me pystymme poistamaan esteet sisämarkkinoilta. Se tarkoittaa uutta pohjaa kehitykselle. Meidän täytyy täyttää äänestäjiemme odotukset. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Niin. Kun ajatellaan tiedonvaihdon merkitystä kansallisten parlamenttien kesken, siis niin, että myös komission mukana, niin totta kai se on äärimmäisen tärkeää, kuten totesittekin. On olemassa jotakin ohjelmiakin Euroopan unionissa, jotka ovat täysin vieraita kansalaisillemme. Se osin johtuu myös siitä, että kansalliset parlamentit eivät ehkä ole olleet kovasti kiinnostuneita näistä kysymyksistä – nyt sitten lähdemme käymään läpi tätä puhujaluetteloa. Tähän mennessä meillä on vain Euroopan parlamentin jäseniä luettelossa. Pyytäisin, että myös vieraamme pyytäisivät puheenvuoroja. Sininen kortti. Pan Johansen e, ze Szwecji. Johansen. Nie, rozumiem. Zatem e, my, e, pani Eweliny Ge Gebhardt... Y... E, Rowa Gebhardt, parlamentin jäsen. Yes. Bardzo proszę o zabranie głosu. Olkaa Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Toivottavasti kansallisten parlamenttien edustajatkin ottavat kantaa tähän aiheeseen, koska kyse on tärkeästä aiheesta. Meidän tarkoituksenamme on laatia politiikkaa kansalaisille ja että kansalaiset kokevat nämä politiikat omakseen. Ja tästäpä syystä ei ole tärkeää vain ja ainoastaan kokoustaa ja keskustella, vaan meidän tulee myöskin varmistaa, että kansalaiset saavat nämä tiedot myöskin käyttöönsä. Ja tästäpä syystä hallintoon liittyen tärkeintä on avoimuus avoimuus päätöksentekomenettelyistä ja siitä, mitä on tai mistä on päätetty. Tätä Euroopan parlamentti aina korostaa Ja kun lainsäädäntöä valmistellaan, niin kansalaisyhteiskunnan kuuleminen on Euroopan parlamentin kannalta tärkeää, koska se on se paras tapa olla yhteydessä kansalaisiin. Mutta syynä ei ole se, että me haluamme vain valistaa kansalaisia, vaan koska me haluamme myöskin varmistaa, että kansalaisten toiveet voidaan huomioida lainsäädännön prosessin aikana. Ja välttämättä me emme pysty huomioimaan tai ajattelemaan sellaisia asioita, jotka askarruttavat kansalaisia. Ja kun puhun nyt kansalaisyhteiskunnasta, niin Tarkoitan sillä myöskin kuluttajansuojajärjestöjä, suojajärjestöjä, ammattiyhdistysliittoja ja muita, joilla on omia näkemyksiä, jotka tulisi huomioida lainsäädäntöprosessissa, joten mielestäni on tärkeää edetä juuri tällä tavalla. Mitä tulee sosiaaliseen vuoropuheluun, niin senkin merkitys on huomattava. Mutta avoimuudesta puhuttaessa kyse on myös valvonnasta, lainsäädännön valvonnasta ja val- siitä, millä tavalla lainsäädäntöä pannaan kansallisella tasolla täytäntöön. Ja tässä yhteydessä Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla on keskeinen tehtävä. Ja uskonpa, että tässä suhteessa meidän tulisi tehdä vielä tiivimpää yhteistyötä, eli että näitä säädöksiä transponoidaan tehokkaammin kuin tänä asti. Valitettavasti usein on käynyt niin, että joissakin maissa vaan transponointi ei ole edennyt riittävän rivakasti tai niitä ei ole pantu laisinkaan täytäntöön ja tästäpä syystä parlamentti on aina tukenut komissiota näiden vastaavuustaulukoiden laatimisen tiimoilta koska näin voimme varmistaa avoimuuden lainsäädäntöprosessiin liittyen. Ja nyt me kaipaamme, arvoisat kansallisten parlamenttien edustajat, teidän tukeanne. Mutta ilmeisesti te ette ole hirveän halukkaita tekemään tätä yhteistyötä, mutta minä en ymmärrä, että miksi tätä haluttomuutta on ilmennyt, koska varmaankin kansalliset parlamentit ja hallitukset olisivat kiinnostuneita kuulemaan, miten transponointi on käytännössä toteutunut. No, aika on kortilla, siksipä vielä lopuksi toteaisin sen verran, että me kaipaamme hyviä sisämarkkinoita, toimivia sisämarkkinoita, sellaisia sisämarkkinoita, joilla kansallisista suojatoimenpiteistä on luovuttu, mutta samalla meidän on varmistettava, että laatu, työla- työturvallisuuslainsäädäntö, kuluttajan suoja ovat sellaisella tasolla, että kansalaiset luottavat sisämarkkinoihin, koska vain ainoastaan sitä kautta voimme varmistaa, että sisämarkkinat toivovat toivotulla tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Nyt seuraavaksi Westland Ruotsista. Kiitos puheenjohtaja. Onhan niin, että me, jotka täällä olemme, pidämme sisämarkkinoita tärkeänä. On paljon kyse siitä, miten me pystymme ne täytäntöönpanemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Krakov, Krakovan Konferenssissa kuultiin esimerkkiä siitä, miten on nähtävissä, että kansallisesti on pantu pystyyn esteitä eri tavoin, eli oli käytännössä aivan mahdotonta saada aikaan sisämarkkinoita. Mutta minun mielestäni täytyy olla myös nöyrää, kun me keskustelemme näistä kysymyksistä, ettei käy niin, että Euroopan parlamentti tai komissio tulevat ja sanovat, että nyt teette näin ja rupeavat pamottamaan kansallisia parlamentteja – sitten kyllä törmätään ongelmiin täytäntöönpanossa sisämarkkinoilla. Minä uskon, että me tarvitsemme jatkuvasti vuoropuhelua, että me löytäisimme selkeää johtajuutta näissä kysymyksissä. Sosiaalidemokraattina en oikein tunnista itseäni tässä, että pitäisi tehdä joku manifesti ja mitä täytyy tehdä, vaan päinvastoin vuoropuhelua tarvitaan jotta voidaan ongelmat ratkaista. Ja vielä ottaisin esille muutaman seikan. Meidän täytyy välttää protektionismia. No eiköhän nyt juuri ole valitettavasti niin näinä aikoina, että protektionismi on nostamassa päätään yhä enemmän. Ja oikeastaan tässä pitäisi olla aiheena oikeastaan pelkästään näistä kysymyksistä täällä. Se on kuitenkin nähtävissä. Sitä on paljon esimerkkejä tavan takaa. Toiseksi, jos täytyy vähentää kustannuksia, niin minä sanoisin nyt näin että jos halutaan yksinkertaistaa sääntöjä pk-yrityksillä, niin voitaisiin paremminkin sanoa, että emme me ole onnistuneet kovin hyvin, olipa kyse sitten kansallista parlamenteista tai EU-tasostakaan, että olisi vähemmän kustannuksia markkinoilla. Jos ajatellaan, on paljon kauniita sanoja, mutta aika harvoin mitään tehdään. Ehkä voitaisiin sanoa, että Kyse on myös siitä, että kun ajattelemme patenttikysymystä, niin varmastikin se on ollut tärkeimmällä sijalla ainakin 15 vuotta kaikilla puheenjohtajakausilla. Eikä mitään ratkaisua ole löytynyt siihenkään vielä, eiköhän sekin osoita. Että on kyllä hiukkasen niin, että kyllä ratkaisuja tarvitaan yhdessä – Siinä tarvitaan Euroopan parlamenttia, komissiot ja varsinkin kansallisia parlamentteja. Nimittäin, että emme me ole sataprosenttisesti oikeassa, mutta nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että vuoropuhelu käydään eri tahojen kesken. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos kovasti. Pitää paikkansa, että kun on puhe patentista, niin todennäköisesti olemme nyt päässeet hiukkasen lähemmäksi, emme etäytymässä kuitenkaan tavoitteesta. Toivottavasti Puolan kaudella me saatamme päätökseen vielä tämän osaan. Ja nyt pyytäisin, että Italian senaatin edustaja puhuisi. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hallintotavan ja kumppanuuden, johtajuuden teemat ovat tärkeitä sisämarkkinoita toteutettaessa. Minä haluaisin korostaa jotakin seikkoja, jotka minusta vaikuttavat tärkeimmiltä tässä vaiheessa, kun talouskriisi on päällä ja saattaa yhtenäismarkkinat vaikeuksia, koska on selvästi protektionismia syntymässä, kuten täällä on todettukin, yhä enemmän – meidän täytyy protektionismia torjua. Siksi minä uskon, että kesken tärkeintä tässä pitäisi tätä hallintopuolta kehittää. Ja ennen kaikkea meidän täytyy lisätä eri taloudellisten toimijoiden osallistumista, jotta voidaan torjua protektionismia niin, että voidaan käydä vuoropuhelua sosiaalisesti ja Euroopan mittakaavassa. Siksi sosiaalinen vuoropuhelu, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ei välttämättä huomioi riittävästi pk-yrityksiä, koska ne ovat usein pois suljettu kokonaan vuoropuhelusta työmarkkinaosapuolten kesken. Kun ajatellaan yrityksiä ja ammattiliittoja, niin siellä on 20 miljoonaa pk-yritystä, mikroyrityksiäkin niiden joukossa. Ja oikeastaan ovat pelkästään sivusta katsojina tässä. Eilenkin se nähtiin kun ajatellaan PK-yritysmaailmaa, niin siellä on valtavasti toivoa Sellaiset taloudelliset yksiköt voivat nopeasti muuttua ja integroitua tällaisen suureen taloudelliseen liikehdintään myös yhtenäismarkkinoilla. Jos ajatellaan tärkeimpiä tavoitteita, joita täällä on hahmoteltu, ne ovat kyllä oikeita. Minä uskon, että ne täytyy jotenkin määritellä poliittisten interventioiden avulla yhä enenevässä määrin – ehkä jäsenvaltiot voisivat voimakkaammin niitä hyväksyä. Käytettäisiin myös eurooppalaista sääntelyä enemmän, varsinkin kilpailukysymyksissä. Ja siinä, että torjutaan protektionismia markkinoilla. Yhtä lailla tarvitaan myös viestintää, kun on kyse kansallisesta lainsäädännöstä. Ehkä on tiettyä lainsäädäntöä, jota pitää jatkuvasti arvioida – esimerkiksi verotusta ja lainsäädäntöä sillä saralla. Se on aika tärkeää, varsinkin kilpailukyvyn näkökulmasta täällä, mutta myös ajatella kilpailukyvyn onnistumista. Tämä koskee myös työterveyttä ja turvallisuutta. Se on tärkeää työntekijöiden kannalta. Nimittäin ei saa harjoittaa vääristävää toimintaa työ, terveyden turvallisuuden kustannuksella. Lopuksi kysymykset, jotka liittyvät kilpailukykyyn markkinoilla, ne liittyvät enemmän, että toimitaan yhteismarkkinoilla Euroopan tasolla. Meillä on jo direktiivejä, muun muassa tämä PK-yritystoimenpidepaketti, niin että PK-yritykset olisivat keskeisessä asemassa. Bardzo dziękuję za ten głos z Italii. Kiitoksia kovasti tästä Italian näkökulmasta pitää paikkansa, että jotta voidaan oikealla tavalla asianmukaisesti esittää Näitä kysymyksiä on myös pk näkökulmasta. Minä todellakin uskon, että ei voida ajatella, että vain pk suuret yritykset ovat edustettuina. PK-yritykset usein ovat aliedustettuina. Puolassa meillä on tällainen ongelma myös, eikä se pidä paikkaansa muidenkin maiden kohdalla. Kuten juuri mainitsittekin omassa puheenvuorossanne, PK-yritykset ovat hyvin tärkeässä asemassa taloudessa. Ne ovat joustavia toiminnaltaan. Siksi on tärkeää selvittää ja miettiä keinoja vahvistaa heidän edustustustaan, että heidän äänensä tulisi kuuluville paremmin. Seuraavaksi Bussoi Euroopan parlamentista. very pleased to have the opportunity to be here and uh, exchange views with members Paljon kiitoksia. Olen iloinen voisin osallistua tähän keskusteluun. Viime viikolla järjestettiin Krakovassa mielenkiintoinen keskustelu yhtenäismarkkinafoorumin aikana. Tietenkin me tarvitsemme hyvää hallintotyötä, jotta sisämarkkinat toimisivat kitkattomasti, mutta haluaisin ottaa esille yhden konkreettisen kysymyksen, eli sisämarkkinalainsäädännön transponoinnin. 0,9 prosenttia oli transponointivaje vuonna 2009, mutta vuonna 2011 tämä aste oli 1,2 prosenttia, mikä on pettymys. Ja haluaisin korostaa, että jos emme todellakin sitoudu äh, aja nopeaan transponointiin, niin kansalaiset ja yritykset eivät voi täysimääräisesti hyötyä sisämarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Uusi sopimus tarjoaa kansalaisille parlamentille uusia toimintamahdollisuuksia ja se on hyvä ja tärkeä asia ja vakaasti uskon, että näitä mahdollisuuksia tulisi käyttää ja pyrkiä luomaan vakaa yhteistyöpohja kansallisten ja Euroopan parlamentin välille tämän lainsäädäntötyön suhteen. Ja tähän liittyy myöskin tehokas transponointi. Nyt meillä on mahdollisuus keskustella täällä kansallisten parlamentaarikkojen kanssa näistä kysymyksistä. Ja tästäpä syystä pyytäisinkin, että te suhtautuisitte vakavasti tähän transponointin kysymykseen ja että siihen paneuduttaisiin vielä voimakkaammin. Toki transponointi voi olla monimutkikas harjoitus, mutta uskon, että tiiviin yhteistyön ja viestinnän kautta kansallisten ja Euroopan parlamentin välillä voimme varmistaa, että transponointi sujuu kitkattomasti. Vielä yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, se liittyy näihin vastaavuustaulukoihin. Niiden avulla avoimuutta voitaisiin vaalia, kansalaiset ja yritykset tietäisivät, mistä on kyse, ja transponointiprosessikin olisi tehokkaampaa. Ja näiden taulukoiden avulla voitaisiin kansallisia tuomareita tukea heidän päätöksenteossaan silloin, kun on kyse unionin lainsäädännön täytäntöön panosta ja siihen liittyvistä ongelmista. Olisikin hyvä, jos kansallisten parlamenttien edustajat voisivat patistaa kansallisia hallituksia laatimaan tällaisia taulukoita, sillä ilmeisesti jotkut maat eivät ole kovinkaan tyytyväisiä näihin taulukoihin. Ja lopuksi todettakoon, että tehän, kuten mekin olemme kansalaisten edustajia, meidän tulisi viestiä paremmin kansalaisten ja yritysten suuntaan ja kertoa, mitä hyötyä yhtenäismarkkinoista on. Vain näin kansalaiset ymmärtävät, että sillä sisämarkkinoista on hyötyä. Ja kansalaisten pitää tietää, että mitä pitäisi tehdä silloin, kun sisämarkkinalainsäädännön suhteen ongelmia ilmenee. Eli meidän tulisi valistaa kansalaisia muun muassa solvit sovittelujärjestelmästä, koska siitä on todellista lisäarvoa kansalaisille. Mutta solvit keskustelut tarvitsevat riittävästi henkilöstöä, toimintansa varmistamiseksi, mutta tämä asia on taas kansallisten parlamenttien päätettävissä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Kiitos näistä rakentamista ehdotuksista. Me tarvitsemme jatkuvaa ja pysyvämpää yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kesken, varsinkin yhtenäismarkkina lainsäädännössä. Se on todellakin tärkeää. Siinä on aika paljon vielä työsarkkaa edessä. Mm, Myös jos ajatellaan lobbaustyötä, painostustyötä kansallisissa parlamenteissa, kansallisten hallitusten suuntaankin, tämäkin on erittäin tärkeää. Yhtenäismarkkinoiden hyödyt on myös aihe, johon palattiin eilen. Me puuttuimme myös viestintään kansalaisille, jotta voitaisiin kertoa kansalaisille, mitä hyötyä sisämarkkinoista on, minkälaista lainsäädäntöä on hyväksytty tällä alalla. Tästä pitäisi myös kantaa huolta. Pitäisi tehokkaasti viestiä aiheesta. Herra Harvor on varmasti tässä kovasti uurastanut. IMKO-valiokunta on hyvin näkyvä verkossa, se julkaisee paljon tiedotteita, on paljon aineistoa tarjolla, kaikki hyvin laadukasta sitä paitsi. Siihen suuntaan meidän pitäisi mennäkin. Me noudatamme teidän esimerkkiänne ainakin Puolassa. Sen kyllä minä voin luvata. Hyvät naiset ja herrat, nyt seuraavaksi antaisin puheenvuoron Varjunakokselle. Ačiū pirmininkaujant iš suteiktą žodį. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta teollisuus- ja maatalousala joillakin, joissakin maissa kärsii johtuen epätasa-arvoisesta kilpailuasemasta. Viljelijät Saksassa ja Espanjassa pyytävät suurempia tukia ja enemmän avustuksia EU-varoista. Kuitenkaan valtion maat eivät ole vielä omaa osuuttaan näistä rahastoista saaneet. Ja ikävä kyllä, pienemmät maat erityisesti itäisemmät jäsenvaltiot ovat vähemmän suotuisessa asemassa. Ja tässä toimitaan aivan vastoin päätettyjä tavoitteita, kun pyritään tehostamaan kilpailukykyämme, kilpailuetujamme jos olisi yhtäläinen mahdollisuus lähteä liikkeelle, niin jatkossa tai jos näin ei ole, niin tämä haittaa talouksemme, koska meidän tuotteemme eivät koskaan pysty kilpailemaan paremmin rahoitettujen maiden tuotteiden kanssa. Omissa maissamme ihmiset, kun edessä on työttömyys, yrittävät löytää työ, työpaikan jostakin muualta, he, muualta. He lähtevät maasta pois. Heistä tulee sitten halpaa työpo, työvoimaa muissa jäsenvaltioissa. Ja näin kansalaiset Liettuasta ja muista maista esimerkiksi joutuvat pakosta etsimään työtä vaikka Hampurin satamasta ja niin edelleen. Tämän takia meidän pitää keskustella muista toimenpiteistä. Meidän pitäisi keskittyä siihen, miten paremmin pystymme suojelemaan ulkorajojamme. Meidän pitää tehostaa vartiointia rajoilla. Meidän pitäisi taistella laitonta kauppaa vastaan, erityisesti viittaisin rajaan valko kanssa. Jos me keskitymme pelkästään siihen, miten lisäämme kilpailukykyä etuamme EUn sisällä, silloin saatamme unohtaa taloudelliset suhteemme kolmansien maiden kanssa. Sitten vielä yksi toinen tärkeä tekijä. Miten tiedämme, mitkä ovat kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä kansalaisille tällä hetkellä? Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron Gromesille Ranskasta. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yhtenäismarkkinoilla halutaan panna kansalaiset sisämarkkinoiden ytimen niin, että saadaan kilpailukykyiset markkinat. Me Ranskassa haluamme tukea tätä sosiaalisen ulottuvuuden korostamista sisämarkkinoilla. Olemme kiitoksia siitä, että komissio on sitoutunut siihen, että jatkuvasti sosiaalisia vaikutuksia selvitetään kaiken lainsäädännön kohdalla. Yleisemmin varsinkin tarvetta paremmin arvioida eurooppalaisia sääntöjä, varsinkin eri talouden aloilla. Vaikutusten arviointi edellyttää seikkaperäisempää selvitystä myös ajatellen eurooppalaisia sääntöjä jäsenvaltioissa. Täytyy valmistella vaikutusten arviointi kunnolla niin, että siellä on yhä enemmän mukana myös jäsenvaltiot. Näin voidaan kohentaa analyysien tasoa, kun ajatellaan, miten säännöt vaikuttavat jäsenvaltioiden alueella. Täytyy riittävästi valmistella myös etukäteen tekstejä. Ranska on valmis kyllä kantamaan kortensa kekoon tässä. Korostaisin myös vaikeutta seurata näiden eri esitysten täytäntöpano jäsenvaltioissa. Eiköhän pitäisi miettiä myös sitä, että olisi sekä neuvosto, parlamentti, kansalliset parlamentit mukaan lukien niin, että voitaisiin selvästi yksilöidä etukäteen, minkälaisia ongelmia saattaa syntyä, niin että voidaan nopeammin hyväksyä myös direktiivit. Nimenomaan näiden sääntöjen kohdalla, kun usein on kyse liian seikkaperäisistä direktiiveistä. Siinä on liian vähän liikkumavaraa jäsenvaltioissa. Siksi saattaminen osaksi kansallista säädäntöä on, on vaikea, eiköhän pitäisi yksinkertaista tällä tasolla. Kiitos kovasti. Sitten seuraavaksi McClarkin Euroopan parlamentista. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rouva Galenetia ja kaikkia tämän aamun kollegoja heidän esittämistään asioista, erityisesti kun puhuttiin protektionismia vastaan, niin siitä, että täytyy keskittyä kilpailukykypuoleen. Tämä onkin suuri haaste, joka meillä on. Ja jos parannetaan sisämarkkinoiden ohjausta, tämä on aivan strategisesti tärkeä asia meille EU:ssa ja tämän näillä taloudellisina aikoina tärkeää. Meidän pitää tehostaa kilpailukykyä, lisätä työpaikkojen määrää ja edistää innovointia. Siksi olen erittäin tyytyväinen tähän mietintöön, joka laadittiin aikaisemmin tänä vuonna, jossa korostetaan sitä, kuinka selkeästi jäsenvaltioiden täytyy olla osallisina sisämarkkinoiden tehostamisessa. Tietysti tarvitaan kurinalaista valvontaa prosesseissa ja tämmöistä sisämarkkinatestejä, jota parlamentti 2009 esitti. Se on hyvä väline, jotta saadaan aikaan suurempaa avoimuutta politiikan teosta ja varmistetaan, että jäsenvaltiot todellakin siirtävät lainsäädäntöönsä korrektilla tavalla eh, EU-lainsäädännön sitten tämä vaihtoehtoinen kiistanratkaisuehdotus on myös hyvä. Pitää vaihtaa myös parhaimpia käytäntöjä ja tätä kautta voidaan saada aikaan tällainen lisäarvoa tuova ehdotus koska asian ydin on siinä, että taloudellinen kasvu on nyt jumissa Euroopassa ja nyt on todellinen riski siitä, että muut ohittavat meidät, siis kuten Brasilia, Brasilia Kiina, muut nousevat taloudet, ja meidän täytyy todellakin keskittyä tähän asiaan, jos voisimme, jotta voisimme kääntää tämän trendin. Meidän pitää vapauttaa sisämarkkinoiden antama potentiaali. Aikaisemmin tänä vuonna yhdessä kuningaskunnassa me julkaisemme asiakirjan hallituksesta, jossa pohdimme, miten voimme tämän saavuttaa. Jos suljetaan kauppareat EUn ulkopuolella vähennetään, kustannuksella liittyy yritysten perustamiseen ja pyritämme neutraalille näin voidaan lisätä kasvua. Ja tässä tarvitaan poliittista ohjausta, hallintoa, jotta voidaan vapauttaa sisämarkkinoiden sisältämä potentiaali. Jäsenvaltioilla direktiivi täytyy siirtää, siirtää lainsäädäntöön tehokkaasti ja ajoissa Hallitusten täytyy myös antaa parempaa tiedotusta kansalaisille yrityksille ja muille siitä, miten EU-lainsäädäntö vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön. Jäsenvaltioiden täytyy myös valvoa ja kehittää omia agendoja, miten vähennetään kaupan esteitä sisämarkkinoilla jäsenvaltiotasolla. Toisaalta on myös sitten komissio, jonka pitää priorisoida alueita, jotka voivat vaikuttaa hyvällä tavalla tähän prosessiin. Erityisesti komissio kumppanuudessa jäsenvaltioiden kanssa voisi helpottaa ammattimaalaisten liikkuvuutta ja vaikuttaa palveludirektiivin kautta myös kauppaneuvotteluihin kolmansien maiden kanssa, koska kun muutetaan eurooppalaista taloutta ja pyritään saavuttamaan näitä tavoitteita, se ei ole mikään pikkutehtävä, jossa vain vähän piperellään. Me tarvitsemme syvällisiä muutoksia, jos haluamme kasvua, innovointia, hyvinvointia ja meidän pitää todellakin lopettaa jarruttaminen kasvun yhteydessä. Kiitoksia. Dziękujemy bardzo. Pani Kiitoksia kovasti. Rova McClarkin, kiitos teille. Antonio Correa Campos. bardzo proszę. Euroopan parlamentista. Eh, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Muutama lyhyt huomautus. Ensinnäkin lainsäädännön transponointiin liittyen ja siihen liittyvä Euroopan parlamentin tehtävä – europarlamentaariko voi seurata transponointia ja kertoa kansalliselle hallitukselle, mikäli puutteita transponoinnin suhteen on ilmennyt. Ehkäpä hallitukset eivät näin suorasta lähestymistä vasta välttämättä tykkää, mutta ainakin tulokset voisivat olla hyviä. Meidän täytyy tehdä vuorovaikutteista yhteistyötä kansallisten ja europarlamentaarikkojen välillä. Meidän tulee siis tehdä yhteistyötä, mutta jos yhteistyö on mahdollista, niin siihen tulisi ryhtyä varsinkin tämän päiväisten kokousten aikana meidän tulisi muistuttaa myöskin siitä, minkälaisia kokouksia on järjestetty aikaisemmin – esimerkiksi kilpailukykyyn liittyen ja kaikissa kokouksissa, joissa minä olen käynyt, niin niistä on ollut paljon hyötyä, joten kaikkia mahdollisuuksia, joita tarjoutuu, tulisi käyttää hyväksi. Komissaari Barnier kertoessaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketista oli yksi mahdollisuus vaihtaa ajatuksia. Olisin mielelläni seurannut tätä Barnierin esitystä, mutta se ei valitettavasti onnistunut. Mutta mitä tulee tähän meidän tämänpäiväiseen kokoukseemme, niin tätä formaattia tulisi laajentaa entisestään. Meidän ei tulisi todellakaan unohtaa, minkälainen vaaratekijä protektionismi on. Euroopan parlamentti on vasta sisäistämässä näitä uusia toimivaltuuksia, vaikka jo jonkin aikaa nämä toimivallat ovat meillä olleet, niin silti me olemme vielä tiellä ja minä toivon, että kaikki ovat valmiita kantamaan kortensa kekoon tässä projektissa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi herra Miller Unkarin parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mehän olemme kuulleet täällä jo paljon keskeistä. Läpinäkyvyys, viestittäminen, tiedottaminen, olemme tästä samaa mieltä. Johtajuutta, komppanuutta tarvitaan, jos haluamme, että kaikki toimii kunnolla, tarvitaan yhteistyötä. Niinpä osallistuminen on kaikkein A ja O minun mielestäni. Tiedottaminen ja tiedon jakaminen ovat tärkeitä nekin. Eilenhän me jo kuulimme rahoitusasioista, puhumme myös koulutuksen merkityksestä näiltä osin Eli siinä tarvitaan lisätyötä. Jäsenvaltiossa me tiedämme, että moni kansalainen on ilman tätä tietoa. tietoa. He eivät ymmärrä järjestelmää, koska se ei ole kovin läpinäkyvää. Siksi mielestäni olisi tärkeää, että tämä olisi jotenkin koulutusohjelmissakin oppisuunnitelmissa niin, että ihmisillä olisi tällaista tietoa käytössään. Jos ei tätä tietoa ole tarjolla, niin miten voivat ymmärtää järjestelmää, miten tärkeästä on kyse. Siis kysehän on heidän elämästään. Jos tässä epäonnistumme, jos me pysty heille tätä valistusta tarjoamaan, ja jos kokemukset Euroopan unionin päätöksistä ovat kovin vieraita, niin törmäämme vakaviin ongelmiin. He etääntyvät päätöksenteosta. He eivät tunne kuuluvansa yhteisöön. Tämä koskee myös lehdistöä, se on tärkeässä asemassa. Minun mielestäni siinä on parantamisen varaa myös lehdistössä olla aktiivisempi. Tiedottaa ihmisille päätöksistä, joita täällä tehdään, niin että ihmiset tuntevat ne omikseen, mitä Brysselissä päätetään. Sitten asiat koentuvat varmasti, siihen täytyy ensin päästä, mutta kun heillä ihmisillä, ihmisillä on tieto, niin varmasti myös he osallistuvat suuremmassa mitassa. Olin mielissäni, kun kuulin siitä, mitä puheenjohtaja totesi pitää paikkansa, että jäsenvaltiot yksittäin ainakin pyrkivät jotain tekemään, että ihmiset olisivat lähempänä päätöksentekoa sinällään hyvää. Mutta täytyy miettiä myös eri toimielimiä, toimielinten prosesseja, miten ne voisivat olla paremmin mukana lähentämässä kansalaisia Euroopan unionin suuntaan. Heitäkin tarvitaan, että kaikki tuntevat olevansa samassa veneessä. Jos ei meillä ole tietoa eikä osallistumista paikallisellakaan tasolla, jos jäsenvaltioissa kansalaiset eivät tunne olevansa osa päätöksentekoa, niin enemmän tai myöhemmin törmäämme ongelmiin sisäpolitiikassakin. Hallituksen houkutuksena on ryhtyä protektionistisiin toimiin, koska yleinen mielipide sitä suosii, eikä protektionismi ole mikään hyvä. Kiitoksia kovasti, että tämä otettiin esille. Puhutaan läpinäkyvyydestä, tiedottamisesta niin päin pois. Tiedämme, että EU-toimielimissäkään ei pärjätä kovin hyvin tiedottamisessa. Sitä tärkeämpää, että kansalaisetkin tulevat mukaan. Kiitos kovasti. Kiitos siitä, että kiinnititte huomiotamme tähän tärkeään näkökohtaan sisämarkkinoiden hallinnoinnissa. Nyt, nyt täytyy vetää langat yhteen. Minä pyytäisinkin, että Ganjette vetää langat yhteen. Thank you, Mr. Uh, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikista kansallisten parlamenttien jäsenten puheenvuoroista. Erittäin hienosti tässä osoitettiin, mikä on tilanne, kun pyrimme viemään sisämarkkinat loppuun. Aika monet puhujista korostivat, kuinka tärkeää vuoropuhelu on kansallisten parlamenttien ja hallitusten välillä. Ja kun tässä kuuntelin, korostin tätä kumppanuus hallintotapapuolta. Kaikki kohdat, joissa puhumme juuri tästä vuoropuhelusta, jokaisessa kohdassa, näistä kohdasta puhutaan jonkinlaista dialogista kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä – toisaalta Euroopan kansalaisten ja Euroopan toimielinten välillä. Puhutaan siitä, kuinka tärkeää informaatio tieto on, miten sitä pitäisi jakaa, jotta saavutetaan todella kansalaiset. Aivan erityisesti haluaisin paata siihen, mitä Arvoisa edustaja tässä Unkarista sanoi, on totta, että ne päätökset, joita me teemme, teemme ne yhdessä, koska ei yksikään eurooppalainen päätös ole tullut hyväksyttyä ilman, että ja kansalliset hallitukset ovat sanoneet sille. Kyllä, tämä tarkoittaa myös sitä, että kyse ei ole vain siitä, että EU-toimielimet ovat vastuussa siitä, miten me selitämme näitä toimintamalleja ja politiikkoja kansalliselle. Myös tästä kansalliset tahot ovat vastuullisia yhtä lailla. Siksi on tärkeää järjestää tämän tyyppisiä kokouksia. Sitten yhteen asiaan, joka tavallaan ylittää että kaikki nämä puheenvuoromme. Mehän kaikki puhumme äärimmäistä monimutkaisuudesta, joka liittyy sisämarkkinoiden hallintaan. Ja tämä on yksi tavoitteista. Miten voimme yksinkertaistaa tätä kompleksisuutta, jotta tästä kaikesta tulee tehokkaampaa? Miten käytämme asetuksia direktiivien sijaan silloin, kun se on sopivaa? me puhumme siitä, kuinka tärkeää nämä vertailutaulukot ovat. Ja tässä toimielimet eivät yksin pärjää ilman, että kansalliset parlamentit ovat tukena. Myös on kyse rikkomusmenettelyistä, miten niistä saadaan tuloksellisempia ja tehokkaampia ja miten sitten niitä käytetään lyhyemmässä, lyhyemmissä aikarajoissa. Olettaen, että tässä taisi olla Ruotsin edustaja äänessä, joka korosti, kuinka tärkeää on se, että mitään ei ylhäältä päin saneltaisi, vaan kaikesta täytyy päättää dialogin kautta. Ja juuri Tätä me täällä Euroopan parlamentissa ja erityisesti Inkovaliokunnassa peräänkuulutamme. Me luotamme, laskemme paljon teidän varamme, jotta saamme sisämarkkinoista avoimet, toimivat, jotta ne ovat valmiit tarjoamaan enemmän työpaikkoja eurooppalaisille. Olen ollut monina vuosina jäsenenä kansallisessa parlamentissa, siksi minä tiedän kuinka tärkeää tiedottaminen on. Toivon, että seuraavalla kerralla, kun kokoustamme yhdessä, meillä on enemmän kokemuksia, myönteisiä kokemuksia kerrottavanamme. Kiitoksia vielä lämpimästi. Bardzo dziękuję. Kiitoksia kovasti tästä erinomaisesta yhteenvedosta. Nyt seuraavaksi Olemme käyttäneet ajan tässä keskustelussa, mutta myös minun puheenjohtajuuteni siirtyy Ella Czervinskille, olkaa hyvä Puolan parlamentista Seimistä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nyt seuraavaksi aihe, joka sekin on tärkeä, nimittäin digitaaliset yhtenäismarkkinat. Mitä se tarkoittaa Euroopalle, jäsenvaltioille, maailmalle? Varmasti tästä on, voinut oppia paljon, minkälaisia edellytyksiä tarvitaan, että markkinat kehittyisivät. Varmasti tämä tulee meidän keskustelimme johtopäätöksiinkin. Sama menettely keskustelussa kuin äskenkin. Meillä on myös jo pyydetty puheenvuoroja. Onko jotain menettelyyn liittyviä kysymyksiä, kommentteja? Siis meillähän nyt on tämä sama menettely kuin äskenkin. Ja aivan aluksi pyytäisin, että Puolan parlamentin edustaja Antoni Mezitlol alustaisi. Europejsko stał się impulsem do dyskusji o przyszłości jednolitego rynku. w zeszłym roku strategii. Kiitoksia oikein paljon. Olemme nyt aloittaneet keskustelut sisämarkkinoista ja kun katsotaan 2020 strategiaa, niin siinä sanotaan, että Euroopan tulee taas sitoutua sisämarkkinoihin. Ja kuten komissaari Barnier totesi eilisissä keskusteluissa, kasvua saadaan aikaiseksi sisämarkkinoiden kautta. Lisäksi se tuottaa työpaikkoja ja taloudellista kasvua. Mutta tälle kasvun uralle pääseminen edellyttää, että selviydymme kriisin vaikutuksista – ja meidän pitäisi kyetä vastaamaan globaaleihinkin haasteisiin. Jos eurooppalaiset sisämarkkinat haluavat kyetä vastaamaan näihin haasteisiin ja saada aikaiseksi taloudellista kasvua, luoda työpaikkoja, niin sen täytyy avautua digitaalisille teknologioille ja tästäpä syystä me keskitymme Euroopan unionissa myöskin digitaalisiin sisämarkkinoihin, myöskin tämänpäiväisen keskustelun yhteydessä. Jotta saisimme aikaiseksi tällaiset digitaaliset sisämarkkinat, niin meidän on uskallettava tarttua suuriin haasteisiin. Meidän täytyy vain rohkaista itseämme katsomaan näitä uusia digitaalisia haasteita ja pyrkiä pääsemään eroon näistä olemissa olevista esteistä mutta kyse ei ole kuitenkaan siitä, että tämä olisi alakohtaista tai aluekohtaista toimintaa. Kun puhutaan digitaalisista sisämarkkinoista, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että otamme huomioon kansalaisten ja yritysten uudet tarpeet. Digitaaliset sisämarkkinatkin ovat rajattomat markkinat. Ja kolmanneksi todettakoon, että nämä markkinat tukevat sähköistä kaupankäyntiä ja antavat mahdollisuuden investoida juuri sähköisiin palveluihin ja digitaaliseen infrastruktuuriin. Nämä digitaaliset markkinat luovat myöskin uusia vastuita. Se on yksi keskeinen tietoyhteiskunnan seikka. Ehkäpä me olemme menneisyydessä vähätelleet kansalaistemme roolia tässä suhteessa. Meidän täytyy ponnekkaammin tehdä töitä digitaalisten sisämarkkinoiden aikaan saamiseksi, kuten komission 2020 strategiassakin sanotaan. Meidän täytyy pyrkiä selviytymään kriisistä ja pääsemään näin näihin tavoitteisiin. Yksi seitsemästä lippulaiva-hankkeesta, jotka 2020 projektissa mainitaan, liittyy juuri digitaaliseen agendaan, eli että kansalaisilla olisi yhteys internetiin ja voisivat hyödyntää näitä digitaalisia markkinoita. Mutta kun katsotaan komission laatimaa asiakirjaa, niin siinähän todetaan, että Eurooppa on kansallisten markkinoiden muodostama tilkkutäkki, ja tämä luonne heikentää kilpailukykyämme. Ja tästäpä syystä komissio onkin päättänyt ryhtyä seuraavanlaisiin toimenpiteisiin, joiden avulla digitaaliset sisämarkkinat toteutuisivat. Eli että kansalaiset voisivat saada yhteyden internettiin ja voisivat näin tehdä rajat ylittävästi esimerkiksi tila- tilauksia voisivat hyötyä hintakilpailusta. Lisäksi meidän täytyy panostaa luottamuksen lisäämiseen, luottamuksen lisäämiseen digitaalista maailmaa kohtaan, sillä ihmiset ovat huolissaan henkilökohtaisten tietojen suojasta. Meidän täytyy vahvistaa myöskin televiestintämarkkinoita. markkinoita jo huhtikuussa tätä aspektia korostettiin juuri sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa. Sisämarkkinoiden avulla voidaan päästä pidemmälle, mutta toki esteitä on olemassa ja nämä esteet on jo tunnistettu kuten esimerkiksi markkinoiden eriytyminen, kulttuurilliset eroavaisuudet, luottamuksen puute internetiä kohtaan tai puutteellinen kuluttajan suoja. Toki sähköisiin allekirjoituksen, laskutuksen niin poispäin liittyen löytyy määräyksiä, mutta nämä ovat aika monimutkikkaita määräyksiä ja EU-lainsäädäntöä ei panna yhtenäisellä tavalla johdonmukaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Mitä hyötyä digitaalista sisämarkkinoista on? No ensinnäkin tästä hyötyvät yksityisen sektorin yritykset. Siitä on myös hyötyä innovoinnin suhteen ja tätä kautta voidaan myöskin perustaa tai luoda uusia yrityksiä ja sitä kautta saada aikaiseksi taloudellista kasvua. Toki tästä myös kuluttajatkin hyötyvät, koska valinnan mahdollisuudet lisääntyvät, hinnat ovat yhä kilpailukykyisemmät, mutta toki tehokkuus paranee, laadun taso nousuu, nousee ja kustannukset laskevat, mikä on tärkeä seikka. Hyvät kollegat, mikäli vuoteen 2020 mennessä kykenemme panemaan täytäntöön tämän laaditun strategian, niin BKT tulee nousemaan digitaalisilla markkinoilla 5-9 prosentin. Oikein paljon Kiitoksia tästä. Sitten de Campos. Niin, Laura de la Rodière z Francji. Laura de la Rodière. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer ao colega vice-presidente do da SEM. Arvoisa puheenjohtaja, haluaisin kiittää Puolan kollegaamme näistä mainioista alustussanoista. Kuten itsekin sanoitte, sisämarkkinoiden kautta saamme luottamusta lisättyä. Se, mitä te sanoitte, niin oli luottamusta herättävä viesti. Me puhumme, kuten itsekin, tästä sähköisestä kaupun, kaupan käynnistä. Sähköisen kaupankäynnin osuus koko kaupankäynnistä on 9 prosentin luokkaa ja kun katsomme kaikkia osatekijöitä, niin on selvästikin sanottava, että pankkijärjestelmää on selkeämmin ohjattava ja postijärjestelmän on toimittava paremmin, jotta koko järjestelmä toimisi kitkattomasti. Mutta toki kulttuurillisissakin tekijöillä on keskeinen merkitys. Kun puhumme julkisista hankinnoista, niin niilläkin voi olla keskeinen merkitys sähköistä kaupankäyntiä käsiteltäessä. Me tarvitsemme tiukkaa lähestymistapaa, me tarvitsemme toimivia pankkijärjestelmiä ja kilpailua. Mutta luottamus on kaiken A ja O, kun puhumme sähköisestä kaupungin, kaupankäynnistä. Meidän täytyy vain luottaa näihin teknologioihin. Parhaiten toimivat järjestelmät perustuvat luottamuksen siitä, että rahoitusjärjestelmät toimivat ja että henkilökohtaiset tiedot ovat turvassa. Parlamentti ja komissio ovat tehneet hartiavoimin töitä tälläkin rintamalla. Ja nyt voimme ehkä perustaa sähköisen kaupankäyntiin liittyvän pysyvän valvontaelimen. Tässä suhteessa EU on vielä jälkijunassa, joten työmaata vielä riittää. Kiitoksia. Kiitos. Sitten seuraavaksi. Niin, Totesin vielä, että luottamus sähköisen kauppaan on erittäin tärkeää, varsinkin kun hakkeritkin myös pääsevät vauhdilla eteenpäin. Tämä on valtava tekninen ITA-haaste. Laura de la Rodière, Johansson sen jälkeen. Merci, mon Kiitoksia. Keskityn puheenvuorossani joihinkin ajankohtaisiin kysymyksiin Ranskassa tällä hetkellä, ja ne liittyvät myös eurooppalaisiin ongelmiin. Ensinnäkin internetin neutraalius. Tämä tuntuu olevan yksi numer- digitaalisen talouden kasvun tekijä ja se hyödyttää kaikkia sektoreita, erityisesti sisällöntuottajia ja PK-yritykset ovat tässä aktiivisia. Sitten kolmas televiestintäpaketti todennäköisesti on riittämätön, vaikkakaan, vaikkin Euroopassa ei ole maailmanlaajuisia sisällön tuottajia kovin paljon. Oletamme, että komission asenne tiedonannossaan huhtikuulta 2011 on aika arka ja varovainen, ja me kehottaisimmekin tarkastelemaan hiukan valpaammin, mitä kansaskokous Ranskassa on tehnyt koskien internetin neutraaliutta. Sitten toinen aihe koskee uuden sukupolven verkostojen käyttöönottoa, erityisesti optisia kuituja. Tämä on huomattava haaste digitaalisen talouden kehittämisessä Euroopassa. Kuitenkin tällä hetkellä uuden järjestelmän käyttöönotto, se laskettu 27 miljardin euroon Ranskassa. Tätä eivät kuitenkaan pysty julkisten ja yksityiset sektorit rahoittamaan. Siksi olemme mielenkiinnolla tarkastelleet Neli Kruusin ehdotusta, komissaarin ehdotusta, jotta asettaisiin vero, jotta voitaisiin vähentää kuparin hintaa perinteisten toimijoiden kohdalla, eli investoi tähän kuituteknologiaan. Toisaalta me pohdimme myös tätä nopeaa nettiyhteyttä, johon e- Euroopan parlamentti on panostanut, koska me halusimme hiukan sitä epäilyksiä sitä, kannattaako tähän tavoitteeseen nyt pyrkiä sikäli kun nopea pääsy voi heikentää tätä kuituteknologian käyttöönottoa. Ja toistan vielä, tämä on erittäin tärkeää digitaalisen talouden kehittämisessä. Sitä paitsi Olemme kuitenkin tyytyväisiä tästä eurooppalaisesta strategiasta koskien sisältömarkkinoiden ja palvelumarkkinoiden yhdentämistä samoin sähköisen kaupan markkinoiden yhdistämistä. Ja me korostamme, niin kuin aikaisempikin puhuja, sitä, kuinka tärkeää verotuskoordinointi on yhteisötasolla. Se on aivan välttämätöntä, jotta voidaan kehittää sähköistä kaupankäyntiä. Me kehottaisimme Euroopan komissiota kunnianhimoisesti käsittelemään digitaalisia kysymyksiä. E, eri jäsenvaltiot ovat jo tietoisia näistä tärkeistä haasteista, joita tämä edustaa ja miten se vaikuttaa kasvuun Euroopassa. Kiitos. Kiitos. Ilman perusrakenteita emme tietenkään pysty saman aikaan yhtikäs mitään. Siksi pitäisi kaikkien uusimpaan tekniikkaan sijoittaa. Sitten Johansson. Kiitos puheenjohtaja. Jos ajatellaan kansainvälistä teleunionia, niin todettiin, että Etelä-Korean kanssa Ruotsi on kaikkein pidemmälle kehittynyt IT-maa. Monilla, lähes kaikilla on tietokone kotona, ei tosi kaikilla. Kaikilla on laajakaista lähes kaikilla, mutta ei kaikilla – Kouluissa on myös tietokoneja tarjolla koulutuksessa ja oppilailla, mutta ei kaikilla kouluilla. Ja tietoa voi löytää monesta asioista. Pankkiasioita voi hoitaa, mutta ei kaikkia voi hoitaa verkossa. Köyhyys, koulutustaso, maantieteelliset etäisyydet, ikä, erilaiset vammat voivat johtaa siihen, että jäädään ulos tästä digimaailmasta. Vaikka se on laajalle levinnyt, niin kaikkialla täytyy kuitenkin tätä syrjäytymistä digiagendalla estää niin, että sataprosenttisesti kaikilla olisi käytössään digitaaliset sisämarkkinat, joista nyt keskustelemme. IT voi vastata osittain myös ilmastonmuutoshaasteeseen. Voidaan se ehkä hiilidioksidipäätöksiä paremmalla logistiikalla, lisää kasvulla poistaa, käyttää paremmin energiaamme. Vanhemman väestön parissa vanhempaa väestöä saadaan, mutta myös terveempää väestöä. Täytyy miettiä, mitä mahdollisuuksia IT tarjoaa meillä elämänlaadun kohentamiseksi vanhempien vanhusten parissa. Ja mitä mahdollisuuksia on myös terveydenhuollossa it niin, että voidaan hoitaa sairauksia, kun käytetään niin, ettei tarv- näitä potilaskertomuksia olisi tarjolla kaikkialla Euroopassa, että löydetään kaikki tehokkain hoitotapa. Sosiaaliset viestivät ovat olleet myös merkittävässä asemassa, että voidaan oli rajojen kommunikoida, levittää vapaata sanaa ja eri näkemyksiä. Meillä on myös kuitenkin vaalia myös henkilökohtaista koskemattomuutta. On erittäin tärkeää, että digitaaliset palvelut ovat tarjolla kaikille kansalaisille. Ja varsinkin on nähtävissä Pohjois-Afrikassa tämä. Se on vaikuttanut ihmisten vapauteen ja mahdollisuuteen ilmaista näkemyksiä. On erittäin tärkeää totta kai, että olemme yksimielisiä verkkovierailusta ja maksuista verkkovierailussa niin, että meillä on tarjolla palvelut kaikkialla. Niin kuin minulla nyt on tässä tämä matkapuhelinkin tässä käytössä. Ja laajakaista verkkoa täytyy koko Euroopassa rakentaa. Täytyy ihmisten valmiuksia myös kohentaa ITn parissa. Niitä täytyy tarjota sekä pojille että tytöille jo koulussa, niin että molemmilla on mahdollisuus kouluttautua it ja ajatellen erilaista teknistä koulutusta. Kiitos. Bardzo dziękuję za treściwe i dobre... Kiitoksia kovasti näistä puheenvuoroista. Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa herra Kustas. Kiitos. Se, mitä täällä on sanottu, niin pitää paikkaansa. Digitaaliset sisämarkkinat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia, mutta ongelmiakin voi olla edessä. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa sekä kuluttajien että palvelun tarjoajien luottamus ja turvata suojajärjestelmät. Meidän täytyy poistaa esteitä. Vain ja ainoastaan sitä kautta siis digitaaliset sisämarkkinat voivat kehittyä. Me tarvitsemme myöskin määräyksiä koskien yhteen toimivuutta. Mitä turvallisuuteen tulee, niin kuluttajien pitää pystyä luottamaan siihen, että internetmaksut myöskin menevät sinne, minne varat on tarkoitettu. Ja lisäksi meidän täytyy varmistaa, että tarjotut tuotteet tulevat kuluttajien käyttöön siinä muodossa, kuin luvattiin. Ja tuotteiden pitää olla myöskin aitoja. Tässä yhteydessä viitattakoon tähän yhä enenevässä määrin kasvavaan ongelmaan nimeltä tuote piratismi. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, ettei turhaa byrokratiaa pääse syntymään. Myöskin silloin, jos kyse on takuukorjauksista ja muista kysymyksistä, jotka mahdollisesti saattaisivat aiheuttaa ongelmia, niin näiden asioiden ratkaiseminen pitäisi tapahtua nopeasti. Wikileaks-aikakaudella meidän täytyy panostaa myöskin tietosuoja-aspekteihin. Mehän olemme kuulleet niistä tapauksista, joissa luottamukselliset tiedot ovat vuotaneet julkisuuteen, niin nämä osoittavat, että välttämättä kaikki tahot eivät ole paneutuneet riittävän vakavalla tavalla tähän asiaan, joten meidän täytyy jatkossa paneutua tähän tietoturva-aspektiin. Ja lopuksi vielä internetvedonlyönti. Tätä asiaa ei ole säännelty laisinkaan eikä valvontaakaan toteuteta, joten otettakoon esille pari esimerkkiä. On olemassa epäilyksiä sen suhteen, että ketkä tarjoavat näitä palveluita ja miten näitä voittoja käytetään, verotetaanko niitä laisinkaan. Usein pelivelat aiheuttavat suuria sosiaalisia ongelmia ja johtavat uusiin rikollisuuden muotoihin ja myöskin fyysisiin ja psyykkisiin sairauksiin ja useimmiten lapset sitten kärsivät tästä eniten. Itävallasta löytyy tämä niin sanottu laki, joka liittyy pieniin, pienimuotoiseen peli, pelaamisen, eli peliautomaattien käyttöön, ja sitä kautta löytyisi ehkä ratkaisu myöskin tähän laajempaan internet-pelaamisongelmaan liittyen. Kiitoksia kovasti tästä mielenkiintoisesta näkökulmasta liittyen luottamukseen ja turvallisuuteen kansalaisten parissa. Ilman tätä me emme onnistu. Ja nyt seuraavaksi puheenvuoron saa Puheenjohtaja Harbour. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tässä minä puhun poliittisen ryhmäni nimissä, mutta olin myös esittelijänä valiokunnassa televisiointipaketin tärkeässä näkökohdassa siihen jo viitattiinkin. Yleisemmin ensinnäkin kerron hiukan se, mitä me olemme tehneet täällä. Tämä on nimittäin keskeinen alue yhteistyötä varten. Joka maa joutuu tässä ponnistelemaan lainsäädännössä sisämarkkinoiden toteuttamiseksi. Herra Kuuskutas voisi tutustua meidän valiokuntamme mietintöön. Se hyväksyttiin viime viikolla. Se liittyy verkkovedonlyöntiin puitteisiin, minkälaista yhteistyötä voidaan tehdä jäsenvaltioiden ja viranomaisten kesken. Sitä tarvitaan. Nimittäin kaikki on kovin pirstaloitunutta, enpä usko, enkä usko, että siihen – on puututtu riittävästi. Noin yleisemmin viittaisin siihen, että parlamentti televiestintäpakettiin lausunnossa oli eri mieltä komission alkuperäisen esityksen kanssa, että olisi keskitetty sääntelijä, vaan enemmän vastuuta pitäisi tarjota kansallisille sääntelijöille. Parlamentin esityksenä oli, että paremmin olisi yhteensovittamista eurooppalaisten sääntelijöiden kesken sen takaamiseksi, että sovelletaan lainsäädäntö yhdenmukaisesti. Kun teillä nyt on kokemusta sääntelyviranomaisistanne, niin Ranskassa esimerkiksi Rova de la Rodier mainitsi tämän asetin, joka on yksi parhaimpia sääntelyviranomaisia, niin se on erittäin tärkeä näkökohta rouva Dola Rodier, eikä nyt kuuntele minua, mutta puutun hänen puheenvuoronsa esiin, jos hän voisi laittaa kuulokkeensa. Um, Valiokunta on erityisen kiinnostunut, no niin, Rova Rodier, tästä näkökulmasta. Meillä on myös mietintö, jonka mielellämme lähetämme teille. Nyt me olemme, emme ole ehkä ihan samaa mieltä kuin kansalliskokous teillä meidän mielestämme sääntelyviranomaiset ovat saaneet kyllä toimivaltaa, jos jotain haluavat tehdä. Alue kehittyy kovin nopeasti. Komissio me itse tähän mennessä olemme olleet sitä mieltä, että sääntelijän pitäisi käyttää nyt nykyisiä valtaoikeuksia, jos haluavat puuttua, mutta seuraamme tätä tarkalla silmällä ja korvalla. Ja totta kai voidaan sitten vuoden päätteeksi kommentoida tätä ja katsotaan, mitä sanottavaa heillä on ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin. Ja aivan lopuksi olen kovasti samaa mieltä Rovadella Rodierin kanssa siitä, että tarvitaan investointeja. Ja ylipäätään, jos ajatellaan televisiota pakettia, niin kaikki keskeisintä on se, että täytyy löytää keinoja rohkaista muita sijoittajia myös tarjoamaan kuituyhteyksiä, nopeita yhteyksiä alueilla, joissa edelleen hallitsee myös nykyiset toimijat, historialliset toimijat. Siksi se, että leikataan kustannuksia yhteyksissä ja myös perusrakenteissa niin, että tulee uusia toimijoita, se on erittäin tärkeää, koska me tarvitsemme dynamiikkaa ja investointeja sen takamiseksi, että ihmisillä on tarjolla yhteyksiä. Ja sitten megabittejä täytyy tarjota tietyssä määrin 2013 mennessä, ja se ei ole mikään kohtuuton edellytys. Ja lopuksi toteaisin, että varmasti kyllä langattoman verkon kautta tämä tulee varmasti kyllä tarjolle ja vihdoinkin saimme tässä rakennuksessa senkin, ja ne, joilla on iPad tai iPhone, niin huomaamme, että meillä on verkko tarjolla myös, niin että voidaan rakennuksessa yhteyksiä lisätä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja, nyt antaisin puheenvuoron rouva Anna-Maija Koratsa Piltille Eurovarmitista. Anteeksi, tulin hiukan myöhässä, lentoni oli myöhässä. Varmasti täällä on jo sanottu tiettyjä asioita, mutta kuitenkin haluaisin lisätä, kuinka paljon me uskomme EPPssä siihen, että on tärkeää saada aikaan aidot digitaaliset, digitaalinen Eurooppa. Mitä se tarkoittaa aikana, jolloin lopultakin alamme ymmärtää, että me emme jatkossa – voi kasvaa veronmaksajan rahoilla pelkästään, niin digitaaliset sisämarkkinat ovat todellakin ratkaiseva pilari kasvulle. Näin voidaan käyttää hyväksi käyttämätöntä sisämarkkinoiden potentiaalia. Ja on aika ilmeistä, että rajoituksia on, syrjintää, esteitä on vapaalle tavaroiden ja palveluiden liikkuvuudelle netissä. Ja tiedonkululle myös, emmekä me täysin käytä tietoteknologian tarjoamia etuja. On monia esimerkkejä tästä. Olen muuten tyytyväinen siitä, että Puolassa viime viikolla iTunes-järjestelmä otettiin käyttöön. Spotify on kuitenkin saatavissa vain kahdeksassa maassa tällä hetkellä. On sellaisia maita, missä ei voi myydä samaan hintaan tuotteita netissä. On selektiivistä jakelua, kiintiöitä, hintavalvontaa. Joissakin maissa ei voi myydä edes silmälaseja netissä tai linssejä. Näitä esimerkkejä on valtavasti. Olen todellakin tyytyväinen siitä, että nyt meillä on tilaisuus lisätä poliittista tietoisuutta siitä, kuinka tärkeää todellakin on vauhdittaa digitaalimarkkinoita. Kuulin, kuulin että Malcolm puhui verkkoneutraaliudesta ja haluaisin todellakin korostaa, että internet on väline, joten tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus fyysisesti sen pitää, sitä pitää, koska samat säännöt, harmonisoidut yhtäläiset säännöt, yhteiset säännöt, poistaa esteet. Se on meidän hommamme, ottaa näitä esteitä pois yritykset, että ne voivat asettautua vapaasti muihin eurooppalaisiin maihin netin kautta, sähköisen kaupankäynnin kautta. Ja tältä kannalta katsottuna kollegani, joka on tällainen e-kaupan guru meidän valiokunnassamme, joten nyt mennään liikaa tähän asiaan itse. Mutta olen tyytyväinen, että komissio todellakin tarkastelee pirattikysymystä, väärentämistoimintaa. Sehän vääristää selkeästi sisämarkkinoita on esteenä. Me odotamme tiedonantoa sähköistä kaupankäynnistä, odotamme tätä direktiiviä sähköistä allekirjoitusta meidän pitää tunnustaa identifiointipuolta netissä, jota todellakin voidaan varmistaa yhteen toimivuus. Meidän pitää kehittää ja tehdä yhdessä työtä, jotta vähentäisimme verkkovierailukustannuksia ja haluamme saada laajakaista yhteyden kaikille. Toivon todellakin to, todella, että toimenpiteisiin ryhdytään myös kansallisella tasolla, että näitä esteitä poistetaan, joita vielä on olemassa, jotta voidaan rakentaa aidot digitaaliset eurooppalaiset markkinat. Kiitos. Bardzo dziękuję. Dobrze powiedziane, musimy znieść granice. Kiitoksia kovasti. Todellakin meidän pitäisi hävittää kaikki esteet ja haitat. Sitten rouva Evelyn Gebhardt. Ja, herr Vorsitzender. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. olen iloinen, että tämäkin tärkeä asia on esityslistalla. Niin, täällähän minä istun. Kyse on keskeisistä kysymyksistä. Ne ovat tärkeitä kansalaisten näkökulmasta katsottuna. Nykyaikoina emme pärjää ilman näitä uusia viestintävälineitä ja muotoja, ja erityisesti kollega Johansson on oikeassa sanoessaan, että meidän täytyy varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus nauttia näistä palveluista, jotta hekin voivat osallistua näiden globaaleiden maailmoiden toimintaa. Ja tämä edellyttää laajakaista yhteyksien tarjoamisen kaikille kansalaisille, eli että se olisi eräänlainen universaali peruspalvelu, sillä muutenhan kaikilla ei välttämättä siihen olisi edes varaa. Toinen tärkeä asia on se, että vaalimme tällaista niin sanottua verkkoneutraalisuutta, me emme voi missään nimessä hyväksyä sitä, että jotkut suuryritykset voivat hyötyä asemastaan, eli olisivat etuoikeutettuja suhteessa niin sanottuihin tavallisiin kansalaisiin. Sitä emme voi hyväksyä. Eli syrjimättömyyden periaate, joka kuuluu muutenkin eurooppalaisen politiikan periaatteisiin, niin sitä on vaalittava. Kolmas asia, jonka haluaisin ottaa esille, on sekä minulle että Euroopan parlamentille tärkeä on tietosuoja, niin kuin täällä on useampaan otteeseen jo sanottu. Monet kansalaiset eivät paljoa välitä siitä, miten heidän tietojaan käytetään. Heitä täytyy vain valistaa siitä, että ei näin voi toimia, mutta me kuulemme yhä uudestaan ja uudestaan näistä vakoiluohjelmista, joita viranomaistahot tai rikollisjärjestöt ja muut toimijat käyttävät hyväkseen. Ja tähän liittyen meidän täytyy pohtia, miten meidän tulisi toimia, jottei tällaista toimintaa voitaisiin jatkossa harjoittaa, sillä me emme voi hyväksyä sitä, että kun olemme päässeet tähän avoimuuden tilaan, niin tästä avoimuudesta olisikin kansalaisille haittaa. Ja että kansalaiset joutuisivat luopumaan perusoikeudesta eli omien tietojensa salaamisesta. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Jak widzimy, sporo pracy przed... E, Kiitoksia kovasti, kuten nähdään. Tässä valtavasti työsarkaa vielä Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa. Ja nyt seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen Herra Manders. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin lisätä muutaman sanan näihin digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyen. Komission laskelmien mukaan tämä taloudellinen harppaus voisi olla yhtä suuri kuin vuonna 1992, kun sisämarkkinat perustettiin. Me parlamentit kuitenkin työskentelemme vielä sellaisella Windows-käyttöjärjestelmällä, joka on jo lähes kymmenen vuoden ajan mutta kyllähän se riittää, jos lähettää vain sähköpostia. Mutta me tarvitsemme enemmän sähköistä viestintää, sisämarkkinoita ja jos me haluamme todellista lainsäädäntöä aikaiseksi, niin silloin vaan katsomme kansallisten parlamenttien ja hallitusten suuntaan ja odotamme, että he tarjoavat ratkaisumallia. Täällä on viitattu myöskin äh, tähän internet-uhkaa peliin, mutta tässä suhteessa vetovastuussa on neuvosto. Me emme kuitenkaan toimi kovinkaan nopeasti silloin, kun olisi rivakan toiminnan aika. Meidän täytyy todellakin varmistaa, että sisämarkkinat tarjoavat kansalaisille elämän toimintamahdollisuuksia. Pari vuotta sitten aloitin projektin jonka pohjalta videopelejä käytettäisiin koulutuksessa enemmän hyväksi. Tämä on ollut hyvä esimerkki ja erityisesti kun katsotaan Yhdysvaltojen suuntaan, niin siellä on tällä saralla päästy hyvin pitkälle. Ja sielläkin opetus perustuu pitkälti tietojärjestelmien käyttöön, mutta on tietenkin selvää, että jos tällä saralla ei ei pystytä toimimaan nopeasti, niin siitä on haittaa koko yhteiskunnalle. Ja tästäpä syystä juuri tähän viestintäteknologia-aspektiin ollaan tällä hetkellä panostamassa suuressa määrin ja toivottavasti myöskin kansalliset tahot ovat valmiita investoimaan näihin digitaalisiin markkinoihin, sillä jos me pystymme näiden avulla luomaan noin 900 000 uutta työpaikkaa, niin tätä mahdollisuutta ei tulisi jättää käyttämättä, joten meidän tulisi varmistaa, että meillä olisi näitä työpaikkoja luovia lainsäädäntöäkin tarjolla. Mutta me tiedämme, että jatkossa tilanne tulee hankaloitumaan entisestään sillä yhä useammat äh, alueet pyrkivät tekemään tiivistetysti yhteistyötä muiden äh, alueiden kanssa juuri näitä uusia viestintävälineitä käyttäen, mutta se ei ole niin helppo tehtävä. Mutta meidän täytyy katsoa myöskin näiden niin sanottujen virtuaalisten rajojen toiselle puolelle, eli katsoa asioita hiukan avarakatseisemmin. Jos emme niin pysty toimimaan, niin silloin emme pysty olemaan myöskään kilpailukykyisiä kil- kansainvälisillä markkinoilla. Joten meidän täytyy vain varmistaa, että kaikki tahot sekä komissio että neuvosto ymmärtävät, minkälainen merkitys tällä digitaalisella ulottuvuudella on. Jos sitä emme ymmärrä, niin silloin emme saavuta tavoitteita, jotka on asetettu Eurooppa 2020 strategiassa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä hyvin tuntehikkaasta puheenvuorosta. Minä uskon, että Moni meistä käyttää parempiakin infrastruktuureita. Haluaisimme kuitenkin taata, että kaikilla olisi tarjolla TVTtä. Gunnar Eldegård Norjan parlamentista. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja monia tärkeitä asioita on tullut esiin. Uskon, että politiikat, joita toteutamme, niiden pitäisi vaikuttaa älykkäämmän, kestävämmän, osallistavamman kasvun puolesta digitaalinen talous kehittyy nopeasti. Kuitenkin meidän täytyy poistaa esteitä sisämarkkinoilta, jotta voimme täysin hyötyä digitaalisesta äh, teknologisesta. Äh, markkinathan ovat mahdolliset vain, jos lisäämme luottamusta samoin kuin tietoa kuluttajien, yritysten kesken, erityisesti PK-yritysten kohdalla. Ratkaisevan tärkeä tekijä äh, rajoitetussa järjestelmässä e-identifioinnissa on sähköinen allekirjoitus. Tässä yhteydessä haluaisin allekirjoittaa näkemykset, joita herra Johans, Johansson esitti Ruotsista. Minä uskon, että on erittäin tärkeää varmistaa se, että kaikki kansalaiset voivat täysin käyttää hyväkseen potentiaalia, jota uudet digitaaliset markkinat tarjoavat. Kiitos. E, bardzo dziękuję za to wystąpienie. Kiitos kovasti. Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Turkin parlamentista, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Digitekniikan kehittäminen on kaikkein parhaimpia keinoja lisätä kasvua monilla tavoilla äänensiirto ja tiedonsiirto ovat yhä tärkeämpiä palveluita, ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla. Mutta verkkovierailuhinnat tai tiedonsiirtohinnat ovat edelleen korkeat. Yrityksille ja yksityishenkilöillä ei ole mahdollisuuksia käyttää näitä palveluita, varsinkaan oman maansa ulkopuolella. Minä uskon, että jos haluamme kuluttajien luottamusta – niin tiedonsiirto täytyy taata ja hintoja täytyy laskea sopivalle tasolle, että saadaan nopeamman kehityksen markkinoilla. Erään tutkimuksen mukaan viime vuoden maaliskuulta EU voisi saada lisää 4 prosenttia VKTL 2020 mennessä. Se vastaisi aika paljon 500 miljoonaa euroa. Jos emme poista esteitä digi-sisämarkkinoiden nopealta kehitykseltä, niin taloudet eivät pysty siirtymään digitalouteen. Puheenjohtaja muutama tieto vielä kollegoille. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota siitä, että Turkin täysjäsenyys ei ole Turkin hyödyksi, vaan EUn hyödyksi. Turkin taloudellinen mukaanottaminen johtaisi parempi sisämarkkinoihin ja EUsta tulisi maailman mittakaavassa toimia. Turkin poliittinenkin jäsenyys on erittäin tärkeää, jos Turkki olisi mukana EU-ssa, niin voisimme levittää demokratiaa, oikeusvaltioperiaatteita, ihmisoikeuksia ja muita perusperiaatteita yli Välimeren alueen. Energian saatikin turvattaisiin Turkin jäsenyyden puolesta. Turkin täysjäsenyys ei olisi taakka EUlle, vaan paremminkin hyödyksi. Siksi me todellakin haluamme jakaa neuvotteluja Valitettavasti me olemme nyt juuttuneet niissä. 18 lukua on estetty pelkänsään poliittisista syistä. Siksi haluamme, että kaikki parlamentaarikot ovat tietoisia siitä, että kyllä me läksymme teemme Turkissa, että voidaan yhteisen säännöstö saattaa osaksi Turkin lainsäädäntöä. Miten sitten jatkammekaan neuvotteluja ja mikä on lopputulos, jäsenyys tai ei, vaikka tavoitteena toki on täysjäsenyys, mutta me uskomme eurooppalaisiin arvoihin. Me uskomme, että Euroopassa luodut arvot ovat tulosta yhteisestä ajattelutavasta ihmisten kesken. Haluaisimme, että ovet avata meille eikä suljeta meiltä poliittisista syistä. Haluamme myös teknisten neuvottelujen jatkuvan ja sitten nähdään, miten lopussa käy. Kun päästään loppuun, niin haluaako Turkki edelleen liittyä vai haluavatko eurooppalaiset? Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Haluaisin nyt tietenkin, että voidaan tätä tietä helpottaa kohti Euroopan unionia. Organisa- Me halusimme myös mahdollistaa tämän osallistumisen, jos joku haluaa nostaa myös sinisen kortin. Myös entäpä sitten puheenvuoro keskustelemaan puheluloitteja, mutta täällä on vielä kuitenkin yksi valkiunas joka on pitänyt puheenvuoron Liettuan parlamentista. E, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, elämme paradoksaalisessa maailmassa. Eilen meille tarjottiin kahvia, vettä ja ties mitä, mutta tänään täällä ei ole mitään juotavaa tarjolla. No, Ensivaikutelma on hyvä, mutta katsotaanpas hiukan pintaa syvemmälle. Meidän täytyy tarjo- tarttua tähän hintakilpailumahdollisuuteen. Tästä on hyöty sekä yrityksille että kansalaisille. Kansalaisille suuremmat mm, valinnan mahdollisuudet, mutta käytännössä tilanne on kuitenkin hiukan toisenlainen kuin miltä se päälle päin näyttää mitä sanotaan kasvavasta työttömyydestä tai kasvavista sosiaalisista kustannuksista? Täällä on viitattu sähköiseen kaupankäyntiin, mutta ehkäpä siihen liittyy myös huonoja aspekteja, kuten arvonlisävero, jota voitaisiin kasvattaa, tai suurempi energian tarve tai muut vastaavat seikat. Jotkut täällä totesivat, että meidän tulisi investoida enenevässä määrin uusiutuviin teknologioihin tai uusiin teknologioihin, mutta onko meillä mistä investoida? Monet maat ovat ylivelkaantuneita, maksukyvyttömyyden partaalla pyristeleviä valtioita, mutta me tiedämme, miten päätökset tehdään, miten lobbaajat toimivat. Itävallan edustaja esitti täällä mielenkiintoisia kommentteja. Jotkut totesivat muun muassa, että ohjelmien hinnat voivat olla erittäin korkeat. mutta ehkäpä tietyt ohjelmat aiheuttavat suuriakin kustannuksia, kuten huoltokustannuksia tai työvoiman käyttöön liittyviä kustannuksia. Onko mietitty näitä mahdollisesti negatiivisia sosiaalisia vaikutteita, joten meidän täytyy katsoa näiden hyvien, näiden etujen lisäksi myöskin näitä mahdollisia heikkouksia. Me tiedämme, että kaikista lääkeainepakkauksista löytyy myöskin viesti, joka liittyy mahdollisiin haittavaikutuksiin, joten tämä kannattaa pitää mielessä. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Totta kai meidän pitäisi selvästi vastata myös näihin kysymyksiin niin, että nyt päästään eteenpäin, eli työtä riittää. Herra Harja Severiä Euroopan parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Ensin haluaisin pyytää anteeksi, että tulin myöhään kokoukseen. Minulla on muita kokouksia. Täällä on omasta maastani vierailta tällä hetkellä. Ensinnäkin haluaisin puhua tästä sähköisestä kaupankäynnistä siitä, kuinka tärkeää tämä on sisämarkkinatoimenpidepaketissa. Uskon sähköiseen, sähköisen kaupankäyntiin se on, luo työpaikkoja, lisää luottavuutta ja paraa, parantaa kilpailukykyä ja se on väline, joka varmastikin auttaa vauhdittamaan kauppaa yleensäkin Euroopassa. Olen jo usein, usein todennut, että jotta jotta pääsemme tästä kriisistä, niin tässä tarvitaan digitaalista apua ja tämän sanon konkreettisista syistä. Tässä yhtenä päivänä olimme Krakovassa ja käsittelemme sisämarkkinatoimenpidepakettia. Mukana oli komissio, parlamentti, neuvosto tai näiden edustajia ja me keskustelimme varsin vilkkaasti asiasta ja siellä minulla oli tilaisuus olla esittelijänä. Saimme käsitteli sähköistä kaupankäyntiä Haluaisin sanoa yhden asian selvästi, nimittäin tämä, tästä kriisistä poispääsy on digitaalinen keino, koska, koska tämä on vallankumous ennen, ennä, jota voidaan verrata teolliseen vallankumoukseen. 1800-1900-luvulla se on tuonut meille niin paljon rikkautta ja hyvinvointia ja mahdollisuuksia. Viime vuosisadalla ja vieläkin tämä hyvinvointi tästä johtuen jatkuu. Uskon kuitenkin, että meidän ei pidä unohtaa tätä mahdollisuutta, jonka tämä uusi vallankumous meille myöntää. Tapa toimia kaikissakin sukupolvissa, myös niissä, jotka eivät ole varsinaisesti mukana tässä vallankumouksessa. Uskon, että tulevaisuus on digitaalista. Euroopassa meillä on aika paljon ongelmia sähköisessä kaupankäynnissä, ei kansallisesti, mutta euro- yleiseurooppalaisesti. Ka- Kansallisella toimii varsin hyvin, ei ole mitään pahempia ongelmia ja se kasvaa vuodesta toiseen, mutta näin ei kuitenkaan ole yleiseurooppalaisella tasolla. Miksi ei? Mehän olemme tästä jo puhuneet useissakin yhteyksissä. Tämä johtuu siitä, että eri esteitä jäsenvaltioiden välillä löytyy ja ne eivät mahdollista sitä, että sähköinen kauppa toteutuu ja käyttää kaikki kaikkia mahdollisuuksiaan koko Euroopan tasolla. Täällä Euroopassa me puhumme internetistä ja sähköisestä kaupasta ikään kuin olisimme kehittämässä tällaista asiaa. Ehkä puhumme tavallaan tulevaisuudesta vasta, kun taas muualla maailmassa puhutaan tästä hetkestä, koska tämä kaikki on jo todellisuutta siellä. Esittäisin selvän kysymyksen. Olemmeko me valmiita etenemään asiassa ja kehittämässä yleis-Euroopassa sähköistä kauppaa vai pitäisikö meidän jättää tämä kansalliselle tasolle. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että aina eh, suurempi Euroopan osuus on tärkeä. Minä olen aina vaatineet tätä ja tämä on aina sujunut hyvin. Jos vaadimme vähäisempää osuutta, niin silloin asiat menevät huonommin. Olisi ratkaisevan tärkeää mielestäni, että siirryttäisiin seuraavaan vaiheeseen. Tietysti pitää jatkossakin keskustella ja puhua asiasta, mutta pitäisi kyllä alkaa jo ryhtyä toimiin ja päätöksiin, jotta voidaan edistää yleiseurooppalaista sähköistä kauppaa. Sitten perustavanlaatuinen kysymys, jota käsittelemme viime viikolla tiivistää yhteen sanaan, se on luottamus. Pitää synnyttää luottamusta tässä välineessä. Siihen ei nyt luoteta Euroopassa, ehkä luotetaan yritykset, jotka toimivat verkossa, mutta ei kuitenkaan riittävässä määrin toimita tähän välineeseen, sähköiseen kauppaan, eikä usko sen potentiaaliin. Ja tätä asiaa me nyt työstämme ja viemme asiaa eteenpäin täällä Euroopan parlamentissa ja pyrimme vauhdittamaan välineen käyttöönottoa. Me uskomme siihen ja niin kuin jo sanoin, meidän pitää tätä kautta pyrkiä pääsemään myös tästä talouskriisistä. Kiitos. Bardzo dziękuję. Kiitoksia kovasti tästä näistä varsin asiaan osuneista kommenteista. Haluaisiko joku vielä puheenvuoron ja sitten ehkä kysymyksen kommentoida? Eipä taida olla enää halukkaita, niinpä pyytäisin Ramen Jidua, Puolan parlamentin edustaja, voisi esittää yhteenvedon keskusteluista. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia kovasti mielenkiintoisesta keskustelusta. Pääosin se oli aika toiveikas, kun ajatellaan digitaalisia sisämarkkinoita – lukunottamatta ehkä yhtä puheenvuoroa Liettuan parlamentin edustaja ehkä ymmärsi väärin osan meidän puheenvuorostamme. Nimittäin kun ajatellaan tätä 500 miljoonaa euroa, se on se, joka syntyy sen lisäksi, siis kunhan sisämarkkinat toteutuvat. Se on siis nelisen prosenttia VKT, ei kyse ole markkinoiden toteuttamisesta. Kustannuksista emme tiedä mitään, koska komissio ei ole siihen vielä viitannut. Hän totesi myös, että uusi tekniikka lisää korruptiota. Me hetken päästä keskustelemme julkisista hankinnoista. Varmasti käy selväksi sitten siinä vaiheessa, että Korruptio syntyy siitä, että on enemmänkin yhteyksiä ihmisten kesken suoraan. Sen sijaan tekniset ratkaisut eivät sinällään johda korruptioon itsessään. Moni oli täällä toiveikas, kun puhumme digitaalista sisämarkkinoista, mutta totta kai me tiedämme, että vielä on edessä uhkia ja haasteita. Tämä koskee varsinkin perusrakenteita. Ranskan kansalliskokouksen edustaja totesi, että Ranska olisi halukas sijoittamaan kuitutekniikkaan 25 miljardia euroa. Me olemme keskustelleet myös Puolassa laajakaista ratkaisuista. Olemme hyväksyneet myös erityislain, joka tarkoituksena on helpottaa laajakaista palveluiden tarjoamista – Meillä on 1,5 miljardia osoitettu tätä tarkoitusta varten myös Euroopan unionin puolelta. Meillä on myös oma erityislakimme, joka on tarjonnut yhden miljardin lisää. Me olemme siis jo osoittaneet tämän verran näihin investointeihin. Jos ajatellaan sitten julkisia varoja, esimerkiksi Euroopan unionin varoja, niin sitähän nyt ei ole kauheasti tarjolla. Tämä johtuu totta kai myös ongelmista paikallisella ja alueellisella tasolla. Eli paljon on vielä koetamisen varaa investoinneissa digimarkkinoihin. Uskoisin, että aika paljon tarvitaan vielä työtä Euroopan parlamentissa – kuten myös kansallisissa parlamenteissa ja hallituksissa. Todellakin toivon, että me selviydymme tästä haasteesta. Meillä on myös sähköisestä allekirjoituksesta tulossa uusi direktiivi. Toivottavasti se ei viivästy. Se on nimittäin tärkeää. Puolassa me olemme kokeneet todellakin, mitä ongelmia syntyy, kun ei tätä direktiiviä ole. Me olemme nimittäin tarkistaneet omaa lainsäädäntömme sähköisessä allekirjoituksessa ja olisimme halunneet direktiivissä olleita ratkaisumahdollisuuksia. Toivottavasti direktiivin hyväksyminen helpottaisi myös meidän tehtäviämme. Sähköinen allekirjoitus on tärkeää, muun muassa sähköisessä laskutuksessa. Ne ovat tärkeitä näisillä markkinoilla. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti tästä yhteenvedosta Kiitoksia kovasti kaikille keskusteluun osallistuneille. Tämä oli vilkas keskustelu. Seuraavaksi puheenjohtajuus siirtyy herra Malcolm Hall Harburille. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Nyt minulla on ilo johtaa tätä viimeistä osuutta tämän päivän keskustelussa. Tässä keskitymme julkisiin hankintoihin. Ja jotta tiedätte, kaikki varmaankin alkavat nyt tottua, että vaaleanpunainen on julkisten hankintojen väri. Jos te haluatte kansallisesta parlamentista puhua, niin lähettäkää nämä kaavakkeenne ja kollegat parlamentista – olemme jo saaneet näitä puheaikoja, ne näkyvät myös tuolta taululta ja minä myös ilmoitan nämä puheenvuorot, mutta varmasti meillä on aikaa myös muille puheenvuoroille. Mielestäni tämä on ratkaisevan tärkeä aihe sisämarkkinoilla. Ei vain markkinoiden kannalta sinällään, koska julkiset hankinnat ovat niin tärkeä kysymys, kun pyritään saavuttamaan yhteiskunnallisia tavoitteita, vihreämpää taloutta, innovoivampaa taloutta, oikeudenmukaisempaa, oikeudenmukaisempaa taloutta myös. Ja kaikki nämä asiat mielestäni yhä enemmässä määrin näkyvät siinä, kuinka tyytyväisiä ollaan tämän lainsäädäntöön ja toimintaan. Olemme olleet tässä asiassa varsin aktiivisia. Olemme laatineet kaksi, kaksi valiokunta-aloitteista mietintöä ja esittelemme Heidi Ryyle on esittelemässä tänä aamuna. Hän on erittäin pätevä nainen tähän. Olemme antaneet ilmeisesti teille kopioita tästä mietinnöstä. Sitä äänestettiin vasta viime viikolla. Tämä ei ole vielä saatavissa kaikissa kieliversioissa, mutta se kyllä tulee teidän kielellänne nettisivustollemme varsin pian. Siihen voitte sitten tutustua nyt pyytäisin Haide Ryyleä puhumaan, alustamaan asian viiden minuutin ajan ja sitten kuulemme kansasta parlamentteista herra Hans Janssonia ja Liettuan edustajaa ja sitten Euroopan parlamentin jäsen herra Schwab puhuu EPPstä. Annan puheenvuoron ensin Haide Ryylelle. Herra puheenjohtaja, kiitoksia eurooppalaiset julkiset hankintajärjestelmät ovat olleet aika lailla menestyksekkäät. Me olemme pystyneet toimimaan avoimemmin ja kilpailukyky on lisääntynyt, mutta olemme havainneet, että juridisia ongelmia ja epävarmuutta on ilmennyt ja että PK-yritysten suhteen on sovellettu suuria siirtokustannuksia ja joustova, joustoaspektikin on aika lailla huonossa lamassa, joten 2020 strategian tavoitteiden saavuttaminen näyttää hankalalta. Mutta kuitenkin on hienoa, että komissio on tehnyt omat ehdotuksensa ja tarkoituksena on nyt lähteä tarkastamaan tätä lähestymistapaa. Mutta meidän täytyy edetä maltilla, niin kuin viime viikolla Krakovan keskustelujen yhteydessäkin sanottiin. Eli nyt ei pitäisi edetä hätiköiden, vaan rauhallisesti. Meidän täytyy varmistaa oikeusturvan vahvistaminen, eli direktiivi pitää kiinni nykyisestä jaosta neuvottelusta, eli tarjottavat palvelut ja nämä niin sanotut A- ja B-palvelut, mutta lisäksi tarkennetaan tarkennetaan tätä oikeuskehystä ja sitä kautta yritetään varmistaa juuri oikeusturvan varmistaminen. Sitten innovointia, kestävä työllistymispolitiikka jos katsotaan, mitä tällä saralla voidaan tehdä, niin kyllä parlamentin mielestä suurin ongelma innovoinnin aikaansaamiseksi liittyy juuri nykyisellään voimassa oleviin direktiiveihin. Eli halvimman tarjouksen ja kalleimman tarjouksen osalta näiden tarjousten osalta voidaan sanoa, että on olemassa kaksi eri kriteeriä, millä näitä arvioidaan, ja me haluamme, että otetaan huomioon koko tämän tuotteen elinkaari, mutta tämä tietenkin edellyttää suurempaa tukea komission puolelta. Me tarvitsemme selkeämpiä standardeja. Sitten tärkeä seikka olisi se, että varmistaisimme, ettei tuotetta yksistään, vaan koko tuotantoprosessi huomioitaisiin näissä teknisissä spesifikaatioissa. Uskoakseni tämäkin pitäisi huomioida tarkastustyöskentelyn yhteydessä. Ja, ja mitä tulee kaupallistamista edeltävään vaiheeseen, niin silläkin saralla pitäisi päästä tiettyyn standarditasoon, erityisesti avoimen standardin käyttö olisi paikallaan ja meidän tulisi perustaa sertifiointijärjestelmät kattava tällainen sivusto. Ja kun katsotaan markkinavalvontaa, niin sitähän voidaan nykyisten määräysten mukaan jo toteuttaa, mutta kaikki eivät tiedä, että sellainenkin mahdollisuus on olemassa. Meidän täytyy siis varmistaa, että tällainen toiminta on suotavaa ja sallittua, ja me haluamme tehostaa myöskin neuvottelumenettelyjä, tietenkin huomioiden juuri näiden tietojen julkistaminen. Me siis toivomme, että me toimisimme avoimesti, sillä tähän asti järjestelmä on ollut kaikkea muuta kuin avointa. Me haluamme varmistaa, että myöskin vaihtoehtoisia palveluja olisi tarjolla ja huomioitaisiin erityisesti nämä funktionaaliset aspektit. Mitä tulee näihin niin sanottuihin lisätarjouksiin, niin nekin pitäisi huomioida. Me nimittäin ehdotamme, että jos ongelmia ilmenee, niin silloin jokaisella pitäisi olla oikeus korjaukseen, mutta tämä korjausvelvollisuus perustuu tarkkoihin kriteereihin. Sitten on puhuttu myöskin kynnysarvoista. Komission tulisi tarkastaa meidän mielestämme nämä kynnysarvot ja mahdollisesti niitä olisi nostettava, mutta tähän liittyvät keskustelut ovat vielä käynnissä. Lisäksi toivoisimme, että korostaisimme enemmän tätä käytännön puolta, eli että vaihtaisimme tietoa käytännön kokemuksistamme, käytetystä menetelmistä, koulutusjärjestelmistä, joita on käytetty kansallisella tasolla ja siitä, minkälaisia kokemuksia on huippuosaamiskeskusten perustamisesta. Tämän lisäksi meidän täytyy varmistaa PK-yritysten paremmat toimintamahdollisuudet, erityisesti heihin liittyvät transaktiokustannukset, tulisi laskea. Meidän tulisi käyttää tätä niin sanottua only once-periaatetta, eli vain ja ainoastaan ne palveluntarjoajat, jotka pääsevät tässä kilpailuvaiheessa viimeisimpään vaiheeseen, niin joutuisivat toimittamaan kaikki kirjalliset materiaalit käyttöön. Ja että meidän täytyy varmistaa myöskin, että otettaisiin käyttöön myöskin tällainen sähköinen julkisiin hankintoihin liittyvä niin sanottu passi, Lisäksi haluamme harkita sellaista mahdollisuutta, että kerrannaisvaikutuksia saadaan aikaiseksi siten, että useammat toimijat voisivat esittää yhteisen hankintatarjouksen. Mitä tulee esitettyihin tavoitteisiin, eli että 50 prosenttia kaikista julkisista hankinnoista tapahtuisi sähköisesti. Siihen ei olla vielä päästy. Meidän täytyy panostaa siihen enenevässä määrin. Täällä on kysytty jo, että miten tätä sähköistä allekirjoitusta voitaisiin käyttää. Sitä kautta ratkaisu voisi löytää, mutta me tarvitsemme avoimia standardeja, eri järjestelmien yhteen toimivuutta, Ja lisäksi meidän täytyy varmistaa, että tekniikka on neutraalia luonteeltaan. Kiitoksia. No minä yritin esittää tämän mahdollisimman konkreettisesti ja ympätä tähän puheenvuorooni mahdollisimman paljon näitä konkreettisia asioita. Kiitoksia. Kiitoksia Heide, että olit esillä näitä tärkeimpiä kysymyksiä tässä äärimmäisen monimutkaisessa tärkeässä kysymyksessä pyydämme teitä tutustumaan myös Haiden mietintöön ja ehkä haluaisimme kuulla teiltä, miten voisimme paremmin tehostaa yhteistyötämme julkisten hankintojen kohdassa, Sehän on niin tärkeää julkisten hankintojen, julkisista hankinnoista vastaaville viranomaisille maissa. Sitten keskustelun seuraavaksi herra Johansen Ruotsin parla- äh, parlamentista. Kaksi minuuttia. Kiitoksia. Täällä on nyt aika paljon merkittävä, kuinka paljon lähetetään viestiä tavallisille kuluttajille, kun paljon me myös kulutamme julkisella sektorilla, ajatellaan ympäristöllisiä tuotteita, etiikkaa, työehtoja, oikeudenmukaista kauppaa. Totta kai on tärkeää, että noudatetaan yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, läpinäkyvyys, periaatteita. Ruotsissa vain vain puolet sellaiset tuotteet, jotka on tuotettu meidän maassamme. Me voimme kiittää tanskalaisia ruot- ja saksalaisia maanviljelijöitä, että meillä on kotopuolessa pöydällä ruokaa. Meidän pitäisi olla itseriittoisuus asia korkeampi. Meillä on 9 miljoonaa asukasta ja meillä on 3 miljoonaa ateriaa joka päivä tarjolla koulussa, vanhustenhuollossa tai sairaaloissa niin tässäkin totta kai omavaraisuusaste on alhainen, vaikka me olemme pyrkineet kehottaneet myös, että paikalliset viljelijät tekisivät tarjouksia. Meidän lainsäädäntömme on mitä korkeatasoisimpia myös eläinsuojelun osalta. Me haluaisimme, että eläimet ennen kuin tulevat meidän, meidän lautaseläimet eläisivät siihen asti kuitenkin terveellä tavalla hyvissä oloissa. Siksi eläinsuojelun laki on erittäin tärkeä yhtä sitä noudatetaan, mutta kuitenkin sitten on viranomaisia, jotka kuitenkin käyttävät tuotteita, jotka ovat peräisin lämpöistä, jotka elävät huonommissa oloissa kuin mitä Ruotsissa on tilanne. Me haluamme syrjimättömyyttä ja yhdenvertaista kohtelua, siksi on tärkeää, että aina laissa huomioidaan vaatimukset, jos on esimerkiksi kyse eläinsuojelusta tai yhdenvertaisuudesta, että se on myös julkista. Myös pakkauksissa tiedetään elintarvikkeen alkuperää. Eläinsuojelusäännöt Ruotsista, puhujakorjaa Euroopan eläinsuojelusäännöt eivät ole yhdenmukaistettuja. Siksi on tärkeää, että julkisissa hankinnoissa huomioidaan 30 artikla, ettei siinä tule esteitä, jotka perustuvat esimerkiksi eläinten hyvinvointiin ja terveyteen. Kansallinen lainsäädäntö on epäselvää meillä Ruotsissa. Meillä on oma vastuumme korjata tilanne, mutta haluamme korostaa myös yhdenmukaistamisen merkitystä myös eläinsuojelussa, niin ettei saada, että saada aikaa syrjimättömyyttä myös julkisissa hankinnoissa. Kiitos. Uh, Kiitoksia herra Johansson näistä kommenteista. Ehkä palaamme niihin vielä myöhemmin. Eläinten hyvinvointistandardit eivät nyt välttämättä kuulu suoraan toimialaamme tässä valiokunnassa. Tästähän on jo paljon harmonisaatiota olemassa kautta Euroopan, mutta palaamme ehkä näihin kysymyksiin myöhemmin. Sitten Liettuasta Rova Vesaite. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä Rova Ryyleä mietinnössä puhutaan erittäin tärkeästä kysymyksestä liittyen julkisiin hankintoihin. OECDn tiedot osoittavat, että julkisten hankintojen kautta maailmassa menetetään noin 400 miljardia dollaria johtuen korruptiosta – ja uskon, että avoimuus ja korruption vastainen toiminta on kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä. Julkiset hankinnat ja sähköiset hankinnat ovat todella tervetullut ehdotus. Sitten toinen ongelma, jonka ottaisin esille, ja sitä käsitellään myös tässä mietinnössä lyhyesti, se liittyy liittyy alhaisimpaan hintaan. Sitä pidetään peruskriteerinä usein tarjouksia valitessa. Itse asiassa, jos tarkastelemme rakennusalaa ja ajattelemme pitkällä aikavälillä, silloin me tiedämme, että alhaisin hinta ei suinkaan ole paras kriteeri, jota pitäisi ensisijaisesti tarkastella. Meidän pitää ottaa huomioon palkat, ympäristöystävällinen teknologia, vihreät teknologiat, niiden käyttö, nämä ovat myös erittäin tärkeitä asioita huomioida. Ne pitää ottaa mukaan tähän koko pakettiin. Sitten pienten yrit, pienet yritykset, yritykset ja niiden mahdollisuus osallistua julkisiin hankintoihin mietinnössä tehdyt ehdotukset eivät voi ratkaista PK-yritysten ongelmia osallistumisessa. Meidän ei pitäisi yrittää nyt tässä keksiä polkupyörää uudestaan. Meillä on hyviä käytäntöjä olemassa jo nyt. Katsotaan vaikka vähän USAn suuntaan. Heillä on noin 5 prosenttia PK-yrityksiä, jotka ovat, toimivat alihankkijoina – ja se mainitaan itse sopimuksessa. Miksi sitten haluaa keksiä jotakin uutta? Miksi emme voi käyttää olemassa olevaa kokemusta hyväksemme? Tätä pk meiltä tarvitsevat konkreettisia toimia. Jos me haluamme toimia järkiperäisesti, jos haluamme käyttää veronmaksajien varoja järjellisesti, jos haluamme käyttää kansallisia toimijamme, ei pidä unohtaa sitä, että hallitukset ovat suurimpia työnantajia monissa maissa, ja meidän pitää ottaa huomioon kaikki aspektit, jotka mainitsin tässä. Meidän pitää tarkastella niitä ja meidän pitää varmistaa, että julkiset hankinnat toimivat avoimemmin ja tässä kohdennetaan toiminta pitkän aikavälin tuloksiin ja tavoitteisiin. Näin voitaisiin ehkä myös varmistaa se, että kaikki varat, rahat, joita veronmaksajat myöntävät, luovat myös lisäarvoa. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Herra Schwab, EPPstä, sitten herra Berk- Valkynes ja herra Bonatsin Italiasta. Herra Schwab ensin. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Todettakoon, että olen iloinen siitä, että tänään voimme keskustella tästä erittäin tärkeästä aiheesta kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Kollega Ryyle esitti oikeastaan kaikki mietintöön liittyvät tärkeimmät aspektit, joten ehkäpä siksi otan esille sellaiset asiat, joihin on jo viitattu ja katso tätä julkisiin hankintoihin liittyvää revisioprosessia laajemmin. Se, mitä liettualainen kollega juuri äsken totesi, niin mikäli nyt muistan oikein, niin hän sanoi, että veronmaksajien varojen käyttöä julkisella sektorilla pitäisi valvoa tarkkaan ja erityisesti meidän tulisi valvoa sitä, millä tavalla kilpailutus toteuttaa ruotsalainen kollega sanoi jotain, mitä en voi hyväksyä. Kyllä minun mielestäni meillä on tarjolla monia monia välineitä, joilla voidaan sosiaalisia ja yhteiskuntapoliittisia äh, rakenteita muuttaa. Meidän täytyy varmistaa, että ne, jotka ovat kykenevät, kykeneviä tekemään päätöksiä, niin heidän pitäisi myöskin niitä tehdä. Ja päätösten pitäisi liittyä suoraan tähän varsinaiseen hankintaan. Tässä ei pitäisi huomioida muita, esimerkiksi poliittisia taustakuvioita. Se, mitä kollegamme juuri äsken totesi, niin hän on aivan oikeassa. Kyllä, kyllähän veroeuroja pitää käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Eurooppalaisissa julkisissa hankinnoissa tätä ei ole huomioitu riittävän laajasti, sillä Euroopan unionilla ei ole lainsäädäntövaltaa sen suhteen, että verovaroja käytettäisiin tehokkaasti kansallisella tasolla. Parlamentissa hyväksyttiin komission esittämä direktiiviehdotus. Siinä puhutaan oikeastaan vain ja ainoastaan juuri sisämarkkinoiden toteuttamisesta ja tietyt aspektit jäävät kokonaan pimentoon. Yksi asia, johon on viitattu, on se, että miten tämä liittyy Äh, keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksiin. Kollega Ryyli on oikeassa sanoessaan, että jo tälläkin hetkellä viranomaisilla on oikeus ja mahdollisuus äh, tukea pk-yritysten äh, mahdollisuuksia julkisissa hankintakilpailuissa. Eilen keskustelin vaaselilaisen edustajan. He tulevat rakentamaan uuden klinikan. Se maksaa 180 miljoonaa euroa. Kilpailutus oli Euroopan laajuinen, mutta Baselin ulkopuolelta ei tullut minkäänlaisia tarjouksia, joten herää kysymys, että miksi tämä järjestelmä ei toimi paremmin. Me puhumme aina vain avoimista markkinoista ja siitä, ettei ketään syrjitä, jokaisella palveluntarjoajalla on yhtäläiset mahdollisuudet, mutta käytännössä, kun tätä voitaisiin käyttää, niin markkinat eivät kuitenkaan toimi. Näistäkin kysymyksistä on keskusteltava jatkossa ja pohdittava ratkaisumalleja. ja olisi mielenkiintoista kuulla niiltä, jotka toimivat ruohonjuuritasolla, että mitä me voisimme tehdä, jotta PK-yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet toimia rajat ylittävällä tavalla. Eli nyt jään mielenkiinnolla seuraamaan tätä aiheeseen liittyvää keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Schwab. Sitten seuraavaksi herra Valkyynes Liettuasta. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Ačiū labai, pirmininkaujantį. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme jo kuulletkin täällä viittaukseen vihreän kirjaan. Toivottavasti ei ole Gaddafin vihreästä kirjasta sentään kyse. Toivottavasti nyt ne määräykset, joista me keskustelemme, toteutuvat myös käytännössä niin, että niistä olisi hyötyä myös kansalaisillemme. Aivan ensinnä meidän pitäisi valistaa Meidän pitäisi opettaa lapsille, että ettei varasta, ja olisin hiukan sen eri mieltä täällä kollegani kanssa Liettuasta, että mukaan me olisimme luopuneet halvimmista tarjouksista. Meidän pitäisi miettiä muitakin kriteereitä. Meidän pitäisi esimerkiksi selvittää, mikä on yritysten, jotka tekevät tarjouksia, taustaa pitäisi tarkkaan syynätä, minkälaiset ovat tilit, selvittää, minkälaisia palkkoja maksetaan näissä yrityksissä. Näin voitaisiin tavaraa laatia luettelo eri kriteereistä. Ja varmastikin työturvallisuustarkastajat kaikissa maissa voisivat tämän tehtävän tehdä. Tässä voitaisiin käyttää myös talousrikoksiin keskittyvän poliisin palveluja. Pitäisi olla Euroopan mittakaavassa tietokanta, josta löytyisi tietoa näistä yrityksistä ja niiden taustoista. Voidaan selvitä, ovatko luotettavia vai eivät. Miten, siis meidän täytyy selvittää yritysten nimet, täytyy siis tietää, kenen kanssa olemme tekemisissä, ketkä ovat luotettavia. Uh, thank you very much indeed, Mr. Balkunas. Uh, now next will be... Kiitoksia. Sitten herra Bolecin. Italiasta Ruovaille. In, in the European Parliament and then uh, Madam Gomes from... Rova Gomes. Ranskasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minä uskon, että kun me puhumme sisämarkkinoista, niin julkisten hankintojen teema on yksi kaikkein tärkeimpiä. Minä jopa uskon, että yleisesti ollaan sitä mieltä, että jos halutaan kriisistä päästä irti, herra Trichet puhui tästä kriisistä, josta on tullut lähes rakenteellinen kriisi. Siksi edellyttää erilaisia toimenpiteitä ja varsinkin niin, että voitaisiin perusrakenteissa saada uutta aikaan myös julkisissa hankinnoissa. Se vaikuttaa kauhean helpolta, mutta siihen liittyy kyllä paljon ongelmiakin. Italiassa me olemme nyt selvittämässä hyvin tarkkaan vihreää kirjaa, jonka komissio on julkistanut. Ensin hallitus, nyt se on mennyt eri valiokuntiin senaatissa – ja alahuoneessa me senaatissa olemme tätä selvittäneet myös julkisten hankintojen osalta. Meillä on ollut seminaareja, kuulemisia usean otteeseen. Ja nyt me aika pian jo voimme laatia lausunnon ja joukon esityksiä vihreään kirjaan, jota olemme pitäneet kovin kiintoisana. Jos pitää tosi paikkansa yhtäältä, että julkisten hankintojen pitää noudattaa ympäristöystävällisiä kriteereitä, niin minä uskon, että julkisissa hankinnoissa ennen kaikkea pitäisi kiinnitä huomiota läpinäkyvyyteen, nopeuteen tarjouskilpailussa ja se, että ei siinä olisi häiriöitä näissä kilpailuissa. Ennen kaikkea ei pitäisi korruptiota käyttää tarjouksen saamiseksi. Ja siinä tarvitaan myös estä se, että järjestetty rikollisuus, rikollisuus ei pesiytyisi tarjouskilpailuihin julkisiin hankintoihin. Se on valitettavasti eurooppalainen ilmiö, maailman mittakaavassa kyläinen ilmiö. Meidän täytyy käyttää tukivälineitä pk-yrityksille, jotka haluavat osallistua tarjouskilpailuihin. Niillä ei välttämättä ole kykyä, ei ehkä jopa tahtoakaan osallistua. Tämä on tärkeä teema. Meillä Italiassa on tällä lainsäädäntökaudella ollut jo esillä väline, yhteinen väline, tarjouskilpailuvaltuus hyväksytty 2008-2009, se on johtanut muutoksiin meidän maassamme tarjouskilpailuissa. Me olemme laatineen tällaisen välineen, joka liittyy projektirahoitukseen. Nyt on niin, että kun on ollut vaikeaa missä tahansa maassa löytää rahaa, jotta voitaisiin suoraan julkisia töitä hankit, rahoita, niin voidaan ottaa myös yksityistä rahoitusta. Ja siksi meillä on tällaista projektirahoitusta olemassa, kolmannen sukupolven rahoitusta, niin että yksityinen taho myös tarjoaa pääomaa, että voidaan rakentaa jotain julkisin varoin, ja ne tulevat mukaan pääomaan ja myös hallintoon. Mielestäni tässä olisi yksi väline, jota pitäisi enemmän arvioida, niin että jäsenvaltiot voisivat löytää voimavarjoita, joita muuten löytäisi. Kiitos. Kiitoksia. Tässäkin tuli tärkeitä kommentteja. Kaikki markkinaiset taloudelliset vaikutukset ovat todellakin suuria. Sitten Rova Weiler SD-ryhmästä. Ja, ich möchte auch den Kollegen da Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kansallisia parlamenttien edustajia, jotka ovat käyttäneet jo puheenvuoroa. Tämä keskustelu luo hyvän pohjan jatkotyölle. Ehkäpä muutama sananen tämänhetkisestä tilanteesta. Joulukuussa komissio tulee esittämään direktiiviehdotuksen joka perustuu Ryylen mietintöön, joka on siis jo hyväksytty. Se on siis jo päätetty asia ja joulukuussa siis voimme paneutua tähän komission ehdotukseen. Niin kuin täällä on jo sanottu, niin hyvä asiahan on se, että 17-18 prosenttia BKTstä perustuu julkisiin hankintoihin ja jatkossa tämä prosenttiluku tulee kasvamaan – Syynä on se, että kaikissa jäsenvaltioissa on otettu käyttöön ohjelmia talouden elvyttämiseksi, joten tämä prosenttiluku siis tulee varmaankin kasvamaan. Vielä muutama lisähuomio siihen liittyen, mitä kollega Ryyle jo totesi. Me olisimme kiitollisia, jos voisitte sanoa, miten PK-yrityksiä voitaisiin tukea enenevässä määrin sillä kaikissa jäsenvaltioissahan juuri PK-yritykset luovat talouden toiminnan pohjan, eivät ne suuret yritykset, joten tästäpä syystä myöskin PK-yrityksillä pitäisi olla paremmat mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintaprosesseihin. Joten jos voisitte kertoa siitä enemmän, niin se olisi hyvä asia. Sitten toinen asia, josta varmaankin voisitte kertoa enemmän, on se, että missä määrin rajat ylittäviä projekteja ja hankintoja on toteutettu. Varmaankin näitä toteutetaan enemmänkin rajan tuntumassa olevien valtioiden ja alueiden kesken. Näiden merkitys ja on ehkä kahden kolmen prosentin luokkaa, mutta meidän kiinnostaisi tietää, että mitä ongelmia tällaisen yhteistyön välillä on. Sitten täällä on puhuttu, että tällaista vihreä julkista hankintatoimintaa on ollut käytössä jo pidemmän aikaa, mutta sosiaalisia kriteerejä ei ole vielä kirjattu minnekään. Näinä aikana, aikoina todellakin työmarkkinat ovat hyvinkin pirstaloituneet, työsuhteet ovat lyhyitä ja me tiedämme, että komissio on 2020 strategiassa tämän asian myöskin ottanut esille. Me tarvitsemme eräänlaisia virikkeitä, jotka todella antavat mahdollisuuden pidempiaikaisiin työsuhteisiin tukea vähempiosaisia, tukea vammaisia ihmisiä työmarkkinoilla. Naisten oikeuksia täytyy ö, vaalia. Ja minä todellakin toivoisin, että paikallistasolla poliitikot tekisivät toimivia ratkaisuja, sillä he tietävät, minkälaisia toivomuksia paikallisella tasolla on esitetty, mutta Eurooppa ei voi tehdä kaikkea, mutta me voimme tarjota eräänlaisia virikkeitä toiminnan, toimintaedellytysten vaalimiseksi, ja sekin onnistuu, mikäli kansalliset parlamentit vaan ovat halukkaita tekemään meidän kanssamme tällaista yhteistyötä. Kiitoksia. Um, now, um, have, uh, Mrs... Nyt kolme edustajaa Euroopan parlamentista viimeisen vielä Rauman komessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin vastata Rova Weilerin kysymykseen PK-yrityksen osallistumisesta. Vastaan seuraavalla tavalla. Tällä hetkellä PK-yritysten vaikeus on tämä monimutkaisuus tarjouskilpailuissa ja ehkä pitäisi miettiä sellaista, että olisi tällainen järjestelmä, joka vapauttaisi pk-yritykset jatkossa siitä, että he joutuvat vastaamaan osaan, kaikkiin, kaikkiin osiin tarjouskilpailussa, ja tämä helpottaisi sitä. Ehkä tällainen sopimusjärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön pk-yritysten kanssa, näin niiden toiminta olisi hallinnosta helpompaa. Sitten rajatuittavista suhteista olen Mooselista edustaja. Olemme Saksan ja Luxemburgin rajalla ja voin vaikuttaa, että yrityksellä vaikeuksena on juuri kieli, koska tarjouskilpailut tehdään saksaksi ja meidän pk-yritystä on vaikea vastata niihin, joten ehkä pitäisi miettiä myös tällaisia tukitoimia, mitä tulee käännöspalveluihin, koska tämä on monimutkaista. Sitten minä haluaisin selittää hiukan Ranskan kantaa palvelumyönnyksistä vastaan oikeasta kysymyksestä, että Toimilu, Tuomioistuin on, ki- on periaatteet että avoimuus on riittävä, jos silloin voidaan harjoittaa varsinaista kilpailua. Siis kaikki yritykset voivat osallistua, jos on mahdollista tämä kiinnostaa. Periaatteet ovat selkeitä ja ne jo tunnetaan varsin hyvin ostajien parissa. Minusta tuntuu vähän todennäköiseltä, että yhteisölainsäädäntö avaisi huomattavalla tavalla ja vielä enemmän julkisia hankintoja Euroopan tasolla kilpailua, kun nyt on tilanne tavoite, johon se sisämarkkinoilla pyritään on, että jokainen voisi antaa suora kohtuuhintaan hyviä palveluita säilyttäen kuitenkin oikeudenmukaisen kilpailun periaatteet. Tämä on mielestäni saavutettu pitkälti. Monet sektorit ovat jo nyt Euroopan lainsäädännön alaisia, on lainsäädäntö mutta äh, viranomaiset ja toimijat eivät pyydä lisää lainsäädäntöä näistä sopimuksista Euroopan parlamentti pyrkii, totesi näin viime toukokuussa, kun puhuttiin tarjouskilpailusta. Tässä mietinnössä korostetaan sitä seikkaa, että lainsäädäntöehdotus, joka liittyy palveluiden myöntämiseen, on oikeutettua vain, jos voidaan korjata mahdollisia markkinavääristymäisiä markkinoilla. Siinä korostetaan tässä yhteydessä sitä, että mikään vääristymät vääristymää ei ole tällä hetkellä löydetty ja lainsäädännöllinen toimi, joka liittyy palvelujen tarjoamiseen, on siis turhaa niin pitkään kuin siinä ei pyritä parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa sinällään. Näistä syistä Ranskan hallitus on laatinut lainsäädäntöaloitteen palveluiden tarjoamisesta ja siitä on jo siis tarpeeksi kansallista ja eurooppalaista lainsäädäntöä. Kiitoksia näistä toimilupakommenteistanne. Rova Ryyle voi palata näihin asioihin myöhemmin, koska odotamme juuri vastausta myös komissiolta tähän asiaan. Seuraavaksi Rappapa ja sitten Kreutzmann ja Wieler. Kiitos herra puheenjohtaja. Minä uskon, että paras tapa välttyä petoksilta tai läpinä, läpinäkyvyydeltä markkinoilla on se, että julkaistaan kunnolla nämä tarjouskilpailuilmoitukset. Käytettäisiin verkkoa, kaikkia sähköisiä välineitä, joita meillä on käytettävissämme – näin saataisiin nimenomaan sähköiset tarjouskilpailut. Esittelijä totesi meille, että me tarvitsemme täsmällisiä sääntöjä. Mutta tiedätte varsin hyvin, että usein piru piilee pilkussa näissä kilpailusäännöissäkin. Nimenomaan kun kilpailu järjestetään, niin huomataankin, että asia eivät sujukaan ihan niin sutjakkaasti kuin olisi toivottu vaikka tässä noudatettaisiin sähköistäkin menettelyä, niin kun pitäisi harjoittaa valvontaa laadun osalta ja niin edelleen, niin asiat eivät ole ihan täydellisiä, eli siellä on kohentamisen varaa. Sitten pk-yrityksistä muutama sana. Pitää paikkansa, että pk-yrityksillä ei ole juurikaan mahdollisuuksia hyötyä näistä julkisista hankinnoista, koska niiden volyymi on valtava olipa kyse sitten korkean tason tarjouskilpailuista, joiden myötä pk-yritykset pelataan ulos. Eivät välttämättä saa pankiltakaan tukea. Pitää paikkaansa, että näin törmätään ongelmiin pk-yrityksissä. Niinpä, ehkä olisi hyvä miettiä muita menettelytapoja, erityyppisiä tarjouskilpailuja, jotka olisivat nimenomaan suunnattu pk-yrityksillä – Niitä voitaisiin pilkkua esimerkiksi aloittainkin ja tuotteiden mukaan. Eli helpottaa jotenkin pk-yritysten elämää. Jos ajatellaan kilpailua esimerkiksi sairaalan kohdalla, on kyse valtavista määristä ja summista ja pk-yritykset tarvitsevat pankkien tukea. Eivät ne muuten pysty kilpailemaan muiden yritysten kanssa. Mutta jos sen sijaan meillä olisi muunlaisia menettelytapoja pk varten tarjouskilpailussa niin, että voitaisiin pilkkoa tämä aloittaa, niin ehkä se helpottaisi. Ne, joilla nyt vähänkään on kokemusta yrityselämästä tai elinkeinoelämästä, niin varmastikin voisivat esittää ajatuksia tähän keskusteluun, että pk-yritysten elämää voitaisiin helpottaa, etteivät ne jou, jou, joutuisi tällaiseen tyhjiöön. Todellakin niille täytyy tarjota mahdollisuuksia. Uh, Kiitoksia tästä. Varmastikin ollaan todellakin samaa mieltä pk roolista ja oli hyvä kuulla teiltä käytännön esimerkkejä. Olen varma, että Rova Ryyle Eh, tai ehkä hän on tätä jo käsitellytkin mietinnössä, niin hän varmasti ottaa tämän vielä puheenvuorossaan esillä. Sitten seuraavaksi herra Kreutzmann ALDE-ryhmästä Euroopan parlamentissa. Hän puhuu kolmisen minuuttia. Sitten herra Miller, herra Westlund ja sitten rova Koratsa Bild. Ei tästä. Herra Kreutzmann. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisat naiset ja herrat, Haluaisin vielä kerran kiittää Puolaa puheenjohtajavaltion ominaisuudessa, että se korostaa kasvun ja hyvinvoinnin moottorina juuri sisämarkkinoiden vahvistamista. Julkiset hankinnat on keskeisellä sijalla silloin, kun yritetään hyödyntää sisämarkkinoita sataprosenttisesti. Ja myöskin sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa tähän viitataan. Haluaisin ottaa esille kolme seikkaa. Ensinnäkin yksinkertaistaminen, menettelytapojen yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen, tehostaminen sekä PK-yritysten mahdollisuus osallistua julkisiin hankintatoimiin. Ryylen mietinnössä viitataan siihen, että menettelytapoja on yksinkertaistettava suuressa määrin ja olen useampaan otteeseen jo korostanut, että sinänsä en vastusta määräysten pehmentämistä, mutta se ei välttämättä ole aina ongelmaton asia, koska vaaran on aina korruption syntyminen. Nämä määräykset ovat vielä aika uusia, ne luotiin vuonna 2007-2008 ja kaikki toimijat tarvitsevat vielä jonkin aikaa sopeutuakseen näihin uusiin määräyksiin, mutta mikäli komissio on sitä mieltä, että tässä tulisi soveltamisalaa laajentaa, niin silloin täytyy ottaa käyttöön uudet kriteerit, mutta jotka ovat kaikkien tiedossa ja jotka ovat syrjimättömiä. Ja niin kuin täällä sanottiin, meidän täytyy varmistaa, että myöskin saavutetut tulokset ovat kaikkien saatavilla. Eli jos ei hankintakilpailussa pärjää, niin hänellä pitäisi olla oikeus tietää, kuka voitti ja millä kriteereillä. Ja Saksasta löytyy tällainen viranomaistaho, jonka puoleen voi kääntyä, mikäli on epäilyksiä tästä hankinnan prosessista. Enkä voi hyväksyä sellaisia menettelyjä, jotka rajoittavat julkisiin hankintoihin liittyvän direktiivin soveltamisalaan. se olisi kaikkea muuta kuin avointa. Ja minä toivoisin, niin kuin täällä on sanottu, että tätä kynnysarvoa nostettaisiin. Kollega Schwab viittasi käytännön esimerkeillä. että ettei välttämättä näitä kynnysarvoja tarvitse nostaa, koska välttämättä ulkomaiset yritykset eivät ole kovinkaan hanakasti näitä tarjouksiaan tekemässä. Jos me lähdemme vaatimaan uusia kynnysarvoja, niin komission pitäisi tutkituttaa asiaa ja osoittaa, että nykyiset arvot eivät riitä asioiden hoitamiseksi. Lisäksi pitäisi huomioida Euroopan unionin velvoitteet WHO-yhteydessä. Mitä tulee sitten sosiaalisiin kriteereihin? Minun mielestäni on ihan ok, että sosiaaliset ja ympäristökriteerit huomioidaan, mutta meidän täytyy huomioida ne oikealla tavalla. Kyllä Ryylä aivan oikeutetusti vaatii, että meidän tulee ottaa huomioon taloudellisesti suotuisamman äh, ratkaisumallin periaatetta. Halvin ratkaisumalli ei välttämättä ole hyödyllinen, mikäli siitä ei todellista etua tarjoudu kansalaisille. Joten meidän täytyy aina huomioida tämä taloudellisuusaspekti, kokonaisuutena. Arvon kollegat, ihan lyhyesti olisin vielä sanonut jotain PK-yrityksistä. Paljon puhutaan PK-yrityksistä, mutta meidän täytyy varmistaa, että PK-yrityksillä on paremmat mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin. Se ei ole toki mikään helppo tehtävä, kollega Weiler viittasi tähän jo omassa puheenvuorossaan, niin kuin monet muutkin kollegat täällä. Useinhan suurilla yrityksillä on valta-asema ja ikään kuin kirjoittamaton monopolioikeus. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia, Jürgen Kreutzmann. Sitten herra Miller Unkarista, Unkarin parlamentista. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Niin, julkiset hankinnat ovat arkaluontoinen kysymys, mutta myös hyvin tärkeä, jota tänään käsittelemme. Olemme jo kuulleet, että on paljon korruptiota, petoksia on. Ihmiset epäilevät ylipäätään koko tätä menettelytapaa. Varmasti se perustuu myös käytännön kokemuksiin. Aivan joka ikisessä jäsenvaltiossa totta kai meillä on omaa kiistaa kotimaan politiikassa julkisten hankintojen tiimoilta. Lainsäädäntöä on vireillä. Kyse on kuitenkin veronmaksajien rahoista. Jos me menetämme luottamuksen veronmaksajien rahan käyttöön, niin törmätään ongelmissa, ongelmia myös politiikassa ja uskottavuus kärsii. Jäsenvaltiossa ja Euroopassa tarvitaan oikea lainsäädäntöä. Jokaisessa jäsenvaltiossa siinä tarvitaan apua. Me tarvitsemme yhdenmukaista lainsäädäntöä. Me odotamme mielenkiinnolla vihreää kirjaa. Varmasti siitä saadaan osviittaa meille kaikille. Muutama esimerkki vielä, jos sopii. Miten me voisimme torjua esimerkiksi korruptiota, olla siinä tuloksellisempia on yksi ala, joka mielestäni on äärimmäisen tärkeä. Varmasti moni jäsenvaltio on tämän kokenut itsekin, nimittäin julkisten hankintojen tarjoukset, kun ne julkaistaan. Kaikki täytyy olla läpinäkyvä varmistaa, että ne, jotka ovat tarjouksia tehneet, ovat puhtia taustaltaan. Sen on oltava ennakkoedellytys. Oletettavasti usein on kyse tarjouksen tekijöistä, jotka tarjoavat kyllä houkuttelevia hintoja, kaikenlaista houkuttelevaa sisältöä, mutta kukaan ei ei tiedä tarkkaan kuka on tarjouksen tekijän taustalla. Ei juurikaan tiedetä näistä. Siksi täytyy tätä selvittää. Täytyy tietää, kuka tarjouksen tekee, että on nuhteeton tausta. PK-yritykset ovat usein alihankkijoina tai muuten toimittajina, mutta ei sen kummoisemmassa asemassa valitettavasti. Meidän mielestämme on tärkeää, että tässäkin ollaan läpinäkyviä. On julkista tietoa. tarjoa jos joku tarjouksen tekee, niin pitäisi tarjota myös tietoa siitä, kenen kanssa haluaa tehdä yhteistyötä. Usein nimittäin on niin, että kun on kyse suuresta hankkeesta, pk-yritykset häviävät, koska heillä ei ole rahaa, eivät saa sopimusta siitä syystä ja sitten kuitenkin joutuvat kärsiä petosten uhreiksi. Tarvitaan julkista tietoa, siis läpinäkyvyyttä tarvitaan, koska näin pk-yritysten elämä helpottuisi. Vielä yksi sekin, jonka halusin ottaa esille, jos sopii. Olemme puhuneet tästä toissijaisuudesta, jäsenvaltioiden vastuusta. Minun mielestäni voidaan mennä vielä pidemmälle kuin tänä päivänä. Minun puolueeni on ympäristöpuolue ja me olemme Unkarin parlamentissa meillä on myös esitys, joka koskee nimenomaan tätä seikkaa. Ennen kuin kaikki tämä julkaistaan, niin olisi hyvä ottaa yhteyttä myös paikalliseen yhteisöön sidosryhmiin. Ajatellaan pikku kaupunki, jossa on rakennushanke, pitää puhua kansalaisyhteiskunnan kanssa, ammattiväen kanssa, järjestöjen, yhteisöjen kanssa ja kysyä heiltä palautetta ennen kuin edes tämä menettely aloitetaan ilmoituksen julkaisemisella. Muuten ei saada luottamusta. Kiitoksia näistä käytännöllisistä ehdotuksista, jotka myös ovat kokemuksenne tulosta sitten herra Westlund Ruotsista, Rova Koratsa Belt, seuraavaksi hänen jälkeensä. Kiitoksia kovasti PK-yrityksistä puheen ollen. Paras neuvo valiokunnalle on, että virkavaltaisuutta leikataan, koska kyse on, jos ajatellaan meidän PK-yrityksiämme, jos ajatellaan, niin meillä parlamentti sanotaan, että kun se on niin mutkikasta ja hankalaa, tarvitaan ihan oikein juristi, että selviää näistä mutkaisista, monimutkaisista menettelyistä. Yksinkertaistakaa, helpottakaa menettelyjä, niin se onnistuisi paremmin. Toiseksi voitaisiin sanoa, että, että onko hyvä, että on niin suuria julkisia hankintoja ylipäätään. Ehkä voisi olla erityyppisistä, erityyppisiä toimituksia miettiä sitä. Ja se, mikä oli vielä tullut esille, mutta ottaisin tämän esille, koska viittaa siihen, mitä Juhansson aikaisemmin totesi, että meidän täytyy pystyä esittämään ehtoja. Ympäristöystävällisyys, eläinten suojelu myöskin julkisissa hankinnoissa on tärkeää. Siitäkin syystä, että, ei niin voida sanoa, että yhtäältä haluamme hyvää eläinsuojelua, hyvää ympäristölainsäädäntöä, mutta sitten julkisissa hankinnoissa emme vaadikaan sitä. Siksi sen pitäisi olla myös yksi kriteeri. Toiseksi pitäisi myös vaatia julkisissa hankinnoissa sitä, että otetaan sosiaaliset kysymykset huomioon. Ainakin sosiaalidemokraatiolle se on tärkeää, varmasti muuallakin on tärkeää että voidaan esittää vaatimuksia, ajatellaan työmarkkinasopimuksia tai minkälaisia malleja toteutetaan eri maissa. Lähinnä siitä syystä, että ei saa käydä niin, että julkisissa hankinnoissa paremminkin suositaan sitä, että riistetään palkansaajia, sosiaalista polkumyyntiä harjoitettaisiin, vaan julkisissa hankinnoissa pitäisi saada hyvää laatua hyvin ehdoin Euroopassa. Näin voidaan myös sanoa, että se käytyy käydä selväksi, minkälaiset ehdot tulevat kyseeseen, esimerkiksi sosiaaliset näkökohdat, että se on avointa, että prosessi on avoin. Kiitos herra puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia. Nyt ollaan lähes keskustelun lopussa vielä, siis vahvistan tämän lopussa puhujalistan. Herra Pustas. I want this to become too much of a Swedish debate. Uh, sorry. Uh, Do you give me the floor? En niin, kyllä pyytänyt vielä teitä puhumaan. I said I'm just running through the other speakers and then I... Niin varmistan vain nämä muut puhujat. Niin halusin kertoa, ketä ovat seuraavat puhujat. Siis nyt suljen puhujan koska meillä on aikaa vain vähän puoli yhteen saakka. Herra Gustav Sankali Gebhardt puhuvat sitten ja lopuksi vielä Herova Tyn. Tässä on puhujalista. Ikävä kyllä muita ei enää voida ottaa. Tietysti Rova Ryyle sitten lopuksi tiivistää keskustelun. Nyt Rova Koratsa vielä saatte mielihyvin puheenvuoron. Kiitoksia, en halua tässä Ruotsista keskustelua, mutta minua kyllä innoitti kovasti kollegani ystäväni ulof Johanssonin puheenvuoro. Mielestäni on tärkeää selventää, että me emme vaadi mitään kansallistamista tässä. Ei voi syyttää EUta tai pitää sitä syntipukkina Ruotsissa tai missään muussakaan jäsenmaassa – jos haluta, että se panisi uusia sääntöjä ja tulkitsisi tiukemmin eläinhyvinvointilainsäädäntöä. Ei voida vaatia, että kaikki muut toteuttavat Ruotsin lainsäädäntöä myöskään. Tietysti pitäisi ostaa Saksasta, Tanskasta, mistä tahansa muualta elintarvikkeita niin jos he seuraavat samoja kriteereitä, joista olemme sopineet. Mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä kohta selventää. Se on tärkeää myös kansallisessa keskustelussa varsin usein kun puhutaan hankinnoista elintarvikkeiden kohdalla, niin tämä on varsin tunteenomaista tämä keskustelu. Ja haluaisin sanoa, että minä olen todellakin samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi valita vain alhaisista hintaan tarvikkeiden kohdalla, vaan puhua myös vasteista rahalle. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa vasteista rahalle? Emme ole vielä näin tehneet. Helposti huomaamme, että jos kriteeri on, ympäristöystävällisyys on monia, on paljon elintarvikkeita, jotka toteutetaan paikallisesti, jotka voivat vastaa näitä sääntöjä, koska kuljetus ei ole kaikkein suurin ongelma ympäristön kannalta, vaan kaiken tämän pitäisi perustua tutkimukseen, selvitykseen, tietoon, ei vain ja tunteisiin, niin kuin usein on. Tein tässä tarkistuksen kuitenkin, olen tyytyväinen, että esittelijä Ryyle otti asian esille että pitäisi kiinnittää erityistä huomiota julkisiin hankintoihin elintarvikkeiden kohdalla, kun puhutaan kouluruuasta, äh, sairaanruuasta ja niin edelleen. Me tar- se, mitä tarvitsemme, on mitä sd kollegakin täällä sanoi, pitää vähentää tätä liiallista byrokratiaa, yksinkertaistaa sääntöjä, todellakin saada joustovaraa ja varmistaa, että yritykset äh, tuottavat laatua, niin kuin PK-yritykset yleensä tekevät. Niiden pitää päästä yhtä lailla markkinoille mukaan en halua mitään erilaisia sääntöjä, niin kuin jotkut täällä vaativat, mutta yhtäläiset mahdollisuudet päästä käsiksi julkisten hankintoihin markkinoihin. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Kiitoksia, Rova Koratsa Bild. Seuraavaksi Rahystas Itävallasta. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mitä tulee näihin arviointikysymyksiin, niin niistä on keskusteltu yhtä pitkään kuin mitä julkiset hankinnat järjestelmänä on ollut jo olemassa. miten halvin tarjous voittaa ja olen vakuuttunut siitä, että jatkossakin näin tullaan toimimaan – Eli sosiaaliset innovointi ja muut aspektit jäävät ehkä taustalle. Niin kuin kollega Kreutzmannkin totesi, meidän täytyy kuitenkin huomioida tämä kausaalisuusajattelu, sillä muuten tässä ajaudutaan siihen tilanteeseen, että arviointi ei ole aivan täysin ö, puolueetonta. Ja se taas tarkoittaisi sitä, että näitä tehtyjä päätöksiä vastaan voitaisiin hakea muutosta. Mitä tulee yksinkertaistamiseen, joustavoittamiseen, niin se on sinänsä ristiriidassa tämän oikeusturvakysymyksen kanssa, sillä että oikeusturvaa tietenkin tarvitaan palvelun tarjoajan koska hänellä pitäisi olla kaikki mahdollisuudet tarjolla, mutta se, että pelkkä väite siitä, että päätös on tehty väärin perusteinin johtaa prosessin päättymistä tai keskeyttämiseen ja se taas aiheuttaa lisää kustannuksia. Ja mitä tulee joustavuusajatteluun, niin välttämättä se ei tarkoita aina yksinkertaistamista tämän prosessin osalta eikä myöskään objektiivisuutta lisäävänä tekijänä sitä voida pitää. Pitkään olen toiminut julkisten hankintojen parissa ja me tiedämme, että monet hankintoja toimiksi antavat joutuvat hankalaan tilanteeseen, koska heidän pitäisi mahdollisimman objektiivisesti esittää tietoja kaikille mahdollisesti asiasta kiinnostuneita, kiinnostuneille tahoille. Niin kuin Veslunkin totesi PK-yrityksiin liittyen, niin PK-yrityksillä on mahdollisuus osallistua, mutta useimmiten yritykset ovat sitä mieltä, että tämä hallinnollinen työtaakka on aivan liian suuri. Ja tästäpä syystä PK-yrityksille pitää esittää rohkaisevia kommentteja, antaa heidän mahdollisuus osallistua julkisiin hankintoihin. Muistutettakoon siitä, että jo vuodesta 2001 Itävallassa on ollut käytössä julkisiin hankintoihin liittyvä yksikkö, joka katsoo, minkälaisia tarpeita julkisella sektorilla on, ja sitten siltä pohjalta lähtee julkisia hankintoja toteuttamaan, ja tällä yritetään varmistaa, että verovaroja käytetään tehokkaasti hyväksi. Mutta eipä kestänyt kovinkaan pitkään, kun väitettiin, että tämä menettelytapa olisi kaikkea muuta kuin suotuisaa pk-yritysten kannalta. Tietenkin tähän reagoitiin ja nyt on lähdetty toteuttamaan PK-yritysten suuntaan tällaisia tiedotuskampanjoita. Mehän tiedämme, että yli 70 prosenttia työntekijöistä toimii PK-yrityksissä. Tarkoituksena on varmistaa, että PK-yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua näihin julkisiin hankintoihin, eivätkä pelkäisi tätä mukamas hankalaa prosessia. Enkä halua enää puhua sitten tästä toisesta kysymyksestä, koska aika loppui jo tähän. Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja, senaattori Sangaali Italian parlamentista. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös täällä tehdystä työstä. Ihan nopeasti muutamasta teemasta pk-yritysten tiimoilta, kuten moni muukin on ottanut tämän esille noin konkreettisesti haluaisin tähän puuttua nyt. PK-yritykset ovat törmänneet ongelmiin minun maassani, mutta monissa muissakin maissa, kun ajatellaan, että ne voisivat osallistua tarjouskilpailuihin, saada julkisten hankintojen tehtäviä rahoitusongelmista johtuen lähinnä. Siksi tarvittaisiin näitä välineitä myös rahoituksessa niin, että olisi myös riski pääomaa käytössä pk-yrityksille, kun haluat osallistua tarjouskilpailuihin, että jonkinlaisia vakuuksia muun muassa valtiolta voitaisiin tarjota. Myös maksua ajat ovat tärkeitä pk-yritysten kohdalla julkisissa hankinnoissa se vaihtelemasta toiseen. Meillä on maksussa valtavasti viivästyksiä. Se täytyy myös ratkaista niin, että kuten monissa jäsenvaltioissa on onnistuttukin. Tässä suositaan enemmänkin, pitäisi suosia enemmän yhteenliittymiä, pk-yrityksiä, niin että pääsisivät korkeammalle tasolle ja olisivat näin kooltaan suurempia. Yhdysvalloissakin on kiintiöitä olemassa pk-yrityksiä varten eri aloilla, eri sektoreilla suhteessa siihen, mikä on pk-yritysten osuus PKTstäkin. Sääntöjä pitää yksinkertaistaa myös julkisissa hankinnoissa. Totta kai sääntelyä tarvitaan, että saadaan todellista kilpailuaikaan. Tämä koskee valintaa. Tämä koskee myös sääntöjä liittyen laittomaan rahoitukseen tai järjestäytyneen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Lopuksi, varsinkin rakennusalalla, on usein yrityksistä, jotka eivät ole edes rakennusyrityksiä, vaan rahoitusyrityksiä, jotka saavat nämä hankkeet ja osallistuvat julkisia hankkeita kaikilla tasoilla. Ei niillä välttämättä kuitenkaan ole täydellistä kykyä selvityä niistä. Eli haluan puhua pk-yritysten puolesta, että saisivat myös paremmin rahoitusta, voisivat osallistua suurempiin tarjouskilpailuihin. Siinä olisi ehkä yksi ratkaisun avain, niin että myös todelliset yritykset voisivat osallistua näihin hankkeisiin. Ja sitten vielä kaksi puhujaa ensimmäisenä. Edustaja Gebhardt. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alustavana kommenttina kollega Sangallille toteaisin, että ihan hiljattain hyväksyimme asetuksen, jossa puhutaan näistä maksuajoista, mutta nyt täytyy vain odottaa, että kansallisella tasolla nämä määräykset pannaan täytäntöön, joten asia on jo sinänsä hoidossa. Ja kollega Weilerhan oli esittelijänä tämän asian tiimoilta, joten jos tarvitset aiheeseen liittyvää lisäinfoa, niin kääntykääpäs kollega Weilerin puoleen. Hän tietää asiasta hyvin paljon. Sitten toinen asia. Tarkoituksena ei ollut käyttää tähän liittyvää puheenvuoroa, mutta mitä tulee tähän halvimpaan tarjoukseen ja taloudellisesti kannattavampaan tarjoukseen tai edulliseen tarjoukseen, niin muistutettakoon siitä, että vuonna 2004 puhuimme aina tästä halvimmasta tarjouksesta eikä edullisemmasta. Me nimittäin aina sanoimme, että meidän täytyy käyttää veromaksajien varoja mahdollisimman tehokkaasti ja järkevästi. Eli meidän täytyy katsoa laatua, sillä halvimmat tuotteet eivät välttämättä ole aina niitä halvimpia. Meidän täytyy siis tarkastella myöskin tuotteiden laatua. Lisäksi täytyy muistaa, että työntekijöille pitää maksaa työstä kohtuullinen korvaus. Sekin on järkevää veromarkkojen käyttöä, sillä jos henkilöt saavat järjettömän alhaista palkkaa, niin jotkut muut joutuvat maksamaan mahdollis- myöhemmissä vaiheissa syntyvät ö, sosiaalipalvelujen kustannukset. Eli tästä me olemme lähteneet liikkeelle, kun puhumme tästä edullisemmasta tarjouksesta. Eli meidän tulee katsoa hiukan kauemmas, eikä ainoastaan sitä nopeaa voittoa ja säästöä. Joten tästäpä syystä todettakoon, että nämä hyväksymämme kriteerit ovat erittäin tärkeitä, koska niiden avulla voimme varmistaa, että jatkossakin pitkällä aikavälillä voimme käyttää näitä veroeuroja mahdollisimman tehokkaasti. Ja lisäksi meidän täytyy varmistaa, ettei alihankita sopimusten kautta vesitetä tätä jo saavutettua sopimusta, joten kyllä tämäkin aspekti täytyy pitää aina kirkkana mielessä. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia Rova Gebhardt. Näiden asioiden esille ottamista ne todellakin liittyvät tämän valiokunnan työn ytimeen pitkälti. Sitten vielä viimeinen puhujan esittelijä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Haider Ryyleä tästä mietinnöstä. Niin puhunkin Puolaa. Haideryllä, kuten monet muutkin tämän päivän ja ilisenkin puhujat, viittasi miksi Krakovan seminaarin tai foorumin. Olen iloinen, että se on herättänyt niin paljon innostusta ja ajatuksia. Ja onkin tärkeää, että pohdimme sitä, kuinka voimme jatkaa näitä tällaista keskustelua asiantuntijoiden ammattialan edustajien kanssa. En osallistunut tähän työryhmäkokoukseen, johon Haide viittasi, koska osallistuin seminaarissa keskusteltiin julkisista hankinnoista, mutta halusin kuitenkin esittää pari kommenttia. Puhuisin näistä kriteereistä ja alhaisimmasta hinnasta. Nyt olemme ilmeisesti luopumassa siitä, mutta meillä kaikilla on kokemusta jäsenvaltiotasolta ja kun puhutaan julkisista hankinnoista, meillä on kaikilla siis omaa kokemusta. Kuten tiedätte, puolella tällä hetkellä on rakentamassa paljonkin teitä, maanteitä ja alhaisin hintakriteeri on valtava ongelma investoijille, koska tämä tapahtuu laadun kustannuksella. Tästä on paljon. Tämä on tullut esille kaikissa keskusteluissa, joita olen käynyt. Mutta otetteinko täällä esille nämä toimilupien myöntämiset? Puhummeko tarpeeksi toimiluvista. Me puhuimme avoimuudesta, mutta toimiluvat eivät ole julkisten hankintojen alaisia. Ja tämä tuhoaa tuho avoimuutta. Sitten komissio on laatimassa vaikutusten arviointia. Siis jos nämä toimiluvat otetaan huomioon, niin onko mitään aikarajaa, mihin mennessä komission pitäisi näin tehdä vai aikooko se nyt hidastella tässä asiassa pitkään ja ehkä monilla aloilla näemme tapahtuvan samaa kuin monissa maissa ja kunnissa, että tavallaan äh, julkiset hankinnat muuttuvatkin tällaisen toimilupien myöntämiseksi. Ymmärtääkseni meidän pitäisi taistella protektionismia vastaan, koska sehän tuhoaa sisämarkkinoita, mutta toimiluvat voivat myös lisätä protektionismia. En usko, että olemme tästä kunnolla vielä keskustelleet. Uh, well, thank you very much indeed. Kiitoksia tästä viimeistä puheenvuorosta. Hän on myös puolueen tärkeä tai johtava jäsen valiokunnassa, niin siksi oli hyvä, että saittekin viimeisenä jäsenestä puheenvuoron. Sitten esittelee Ryyle kolme minuuttia. Hän voi tiivistää tämän keskustelun tähän mennessä ja ehkä kertoa hiukan seuraavista vaiheista hänen mietinnössään. Ja sitten myös lainsäädännöstä muutama kommentti. Olisi hyvä, jos voisitte voisitte antaa hiukan aikataulua. Olkaa hyvä. No, yritän esittää asiani lyhyesti. Alkuun kiitokset näistä kommenteista. Mietintöäni käsitellään täysistunnossa toukokuussa sitten jäämme odottamaan komission ehdotuksia. Komissio on ilmoitti, että joulukuussa se tulee esittämään tarkistuspaketin, joka käsitteli juuri julkisia hankintoja. Tämä paketti käsittelisi kolmea asiaa, eli tämä julkisiin hankintoihin liittyvä direktiivi, sitten palveluiden toimiluvat ja kolmanneksi ehdotus aiheesta vastavuoroisuus. Eli tällaiset epätavanomaiset tarjoukset, niitä tullaan käsittelemään. Niin, mitä tulee näihin esitettyihin kysymyksiin, kysymyksiin aloitetaanpa toimiluvista. Te tiedätte, että parlamentti on suht kriittisellä kannalla, sillä me olemme sitä mieltä, että viimeisimmät tuomioistuimen päätökset ovat riittävä perusta jatkotyölle, mutta tiedämme, että jäsenvaltiossa toimitaan eri tavalla ja siksipä onkin vaikeaa yrittää löytää lainsäädäntötyön kautta yhtenäistetty linja. Ja mielestämme komissio ei ole vielä pysynyt, pystynyt onnis, osoittamaan meille, että markkinat olisivat tätä kautta vääristyneet. Täällä on myöskin sanottu, että yksinkertainen ehdotus tulee pöydälle, mutta katsotaan minkälainen tämä komission ehdotus tulee olemaan ja millä tavalla tämä toimii toimilupa puolella, koska silloin kyse on hiukan toisenlaisesta asiasta. Kysehän on pitkän aikavälin toimiluvista ja kun nämä sopimussuhteet ovat näin pitkiä, niin silloinhan kyse on myöskin luottamussuhteesta kahden osapuolen välillä. Sitten muutama sananen tästä kestävästä kehityksestä ja innovoinnista. Me olemme sitä mieltä, että me haluamme varmistaa, että siihen tilanteeseen päästä, mutta me emme voi velvoittaa ketään toimimaan tällä tavalla, sillä tässähän kyse on jäsenvaltioiden toimivallasta. Tällä hetkellä ongelmana on juuri se, mitä ruotsalaiset kollegamme totesivat, juuri tämä eläinsuojeluaspekti. Sehän liittyy enemmänkin siihen, että miten liha on tuotettu. Kyse ei ole niinkään tästä itse lihasta tuotteena. Ja tästäpä syystä me haluammekin, että myöskin tuotantoprosessi voitaisiin huomioida tässä julkisissa hankintaprosesseissa. Ei vasta kun prosessi on päättynyt, vaan jo heti tämän hankintaprosessin alkuvaiheessa, eli silloin kun näistä spesifikaatioista päätetään. Tässä täytyy huomioida myöskin sellaiset aspektit kuin lapsityövoiman käyttö ja pakkotyövoiman käyttö. Jos me haluamme varmistaa, että tällaista ei pääse esiintymään, niin meidän täytyy jo heti alkuun pyrkiä kitkemään tällaiset ilmiöt. Joten minä uskon, että tämä eläinsuojeluaspekti on täten myöskin huomioitu. Ja sitten PK-yrityksiin liittyen voidaan sanoa, että he kaipaavat yksinkertaistettuja menettelyjä. Niin kuin itävaltalainen kollega totesi, PK-yritykset tarvitsevat enemmän tukea, enemmän infoa. Ja se taas tarkoittaa sitä, että meidän tulisi mahdollisimman yksinkertaisella tavalla tarjota PK-yrityksille infoa käyttöön ja varmistaa, että nämä mahdolliset kustannukset, jotka PK-yritykselle syntyvät, ovat suhteessa tähän mahdollisesti voitettavan hankintaan. Ja sitten mitä tulee tähän avoimuuskysymykseen, senkin merkitys on kiistaton. Ja tähän avoimuuteen liittyy myöskin se, että tiedämme, mitkä, mitkä ovat nämä alihankintasuhteet. Ja mikäli korruptioepäilyä on olemassa, niin silloin tietenkin tällaiset tarjoukset pitää heti poistaa tästä menettelystä, mutta me tarvitsemme siihenkin liittyen selkeät menettelytapasäännöt. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti Hellylle, että toiminut tänään esittäneen muutenkin työstäsi. Toivottavasti olet meihin jatkuvasti yhteydessä. Sitten siirrymme viimeiseen vaiheeseen istunnossa. Nyt tämä en enää tämä teidän ja lounaanne välissä, joten me nyt sitten jokainen, jokainen meistä kolmesta tiivistää lyhyesti ja aloitan itse ja sitten annan puheenvuoron kahdelle yhteispuheenjohtajalle Puolan, Puolan senaatista. Ensin haluaisin sanoa sen, että on ollut todellinen ilo tehdä työtä teidän kanssanne ja Meillä on erittäin hyvä yhteistyö muutenkin Puolan hallituksen kanssa. Ehkä kuulittekin herra Korosta eilen. Mitä tulee sen markkinakysymyksiin, olemme sitä mieltä, että valtio Puola on todella ollut kiinnostunut työstämme aidosti ja tämä on ollut varsin rohkaiseva meille ja toivottavasti myös teille kansten parlamenttien jäseninä, jotka nyt tänään olette täällä olleet. On ollut erittäin hyvä, että meillä on tämä sisämarkkinafoorumi, joka pidettiin Krakovassa viime viikolla – ja sitten se johti tähän hyvään kokoukseen, jonka meillä nyt oli tavallaan. Varsin merkittävää yhteismarkkinan foorumissa on näiden keskustelujen lisäksi myös se seikka, että meillä oli tällainen julkinen yleinen tapahtuma Krakovan pääkeskustalla. Nähtiin, että kansalaisia todellakin tämä kiinnosti. Tämä oli varsin vilkas sunnuntai-iltapäivä. Ihmiset halusivat tulla paikalle ja ottaa selvää siitä, mitä sisämarkkinat heille pystyvät tarjoamaan. Ja mielestäni yksi tehtävistämme valiokuntana on ollut todella tehdä sisämarkkinoista konkretiaa kuluttajille. Tämä oli myös Louis Grehin mietinnössä, joka johti sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin, jonka olette nähneet. Ja samoin olemme pyytäneet, vaatineet 20 pääkohtaa, jotka kiinnostavat erityisesti kansalaisia. Ja mielestäni kun kun saadaan sisämarkkinat tavallaan puhumaan kansalaisille, kuluttajille, on sellainen asia, jossa haluamme olla mukana kansallisten parlamenttien kanssa. He ovat luonnollisen liittolaisemme tässä asiassa. Me, me olemme kaikki vahvasti sitä mieltä uskoakseni, että on paljon vielä käyttämätöntä potentiaalia. On mahdollisuuksia ihmisille harjoittaa oikeuksia, joita sisämarkkinat heille myöntävät, ja näin voidaan synnyttää taloudellista toimintaa, työpaikkoja, innovointia ja myös voidaan tarttua taloudellisiin huoliin ja ongelmiin, joita kansalaisilla on, erityisesti rajoituttava kaupankäynti, ostoksella käynti, miten käsitellään ongelmia, joita saattaa kuluttajalle syntyä palveluiden tavaroiden tarjoamisessa. Tarvitaan selkeää luettavaa tietoa ja antaa mahdollisuuksia myös digitaalisessa taloudessa ja aivan erityisesti pitäisi tehdä internetistä ja digitaalisten palveluiden saannista asia, joka on linjassa sisämarkkinoiden tavoitteisiin. Uskon, että kansalaiset ovat turhautuneita, koska he pääsevät tähän hieman välinsä käsiksi. He saavat palveluita, tavaroita kautta Euroopan, mutta käytännössä kuitenkin huomaavat, että he eivät kuitenkaan tätä pysty tavallaan käytännössä toteuttamaan. Ja tämä on vakava pulma ja sisämarkkinoiden uskottavuus on tässä pelissä ja ellemme ratkaise tätä digitaalisen talouden ongelmaa. Sitten meillä on erittäin tärkeää, kun tarkastelemme näitä välineitä sisämarkkinoilla, markkinoilla tässä julkiset hankinnat ja tutkimusten tunnustaminen on avainasemassa. Meidän pitää todellakin tarkastella näitä molempia asioita paremmin. Te olette antaneet hyviä ehdotuksia tästä ja olette myös jossain määrin turhautuneita. Toivottavasti teillä on se vaikutelma, että me haluamme toimia radikaalilla tavalla asian parantamisessa. Ja haluaisin vielä sanoa kaikille ystävillemme kansallisista parlamenteista, että yksi asia, jonka parissa valiokuntamme on tehnyt työtä, on tehdä poliittista työtä ennen kuin saamme lainsäädäntöehdotuksen komissiolta. Toisin sanoen, me haluamme antaa panoksemme sille, miltä tämä lopputulos tulee näyttämään, emmekä vain muuttaa ehdotuksia, joihin emme ole pystyneet alun perin vaikuttamaan. mielestäni tämä asia jossa tämän parlamentin pitäisi olla paljon aktiivisempi. Olen tyytyväinen, että kaikki kollegat kaikista poliittisista ryhmistä teiltä kaikki koordinaattorit ovat tänään paikalla. He ovat kaikki ilmaisseet, että haluavat tehdä yhteistyötä kanssani, jotta me pystymme näin toimimaan. Ja komissio tuntuu reagoivankin tähän, samoin jäsenvaltiot. Joten me haluaisimme ottaa teidät mukaan tähän toiminnan kehittämiseen tässä vaiheessa. Siksi olemmekin järjestäneet eri kokouksia kansallisten parlamenttien kanssa kun laadimme näitä tärkeitä mietintöjä. Ja kuten aikaisemmin sanoin, meillä on tärkeää olla teihin yhteistyössä, yhteydessä. Ja jos te haluatte kääntyä puolemme, esittää ajatuksia, esittää ehdotuksia yhteistä kokouksista tai seminaareista, niin kyllä mielellämme tällaisen ryhdymme kanssanne. Ja me myös vierailemme muissa jäsenvaltioissa ja hakijamaissa ja keskustelemme sielläkin sisämarkkinakysymyksistä aiomme vierailla Turkissa varsin pian. Tapaamme siellä turkkaisia kollegojamme. Sitten vierailemme jatkossa Kroatiassa ja sitten käymme Tanskassa, koska sehän on seuraava puheenjohtajavaltio. Tanskalaisille on tärkeää jatkaa työtä, joka Puola kaudellaan on aloittanut, joten toivon, että tai kiitän teitä lämpimästi tästä tarmokkaasta osallistumisestanne ja hyvistä ajatuksistanne ja panoksestanne, että olette todellakin vakavissa osallistuneet tähän keskusteluun. Ja varmasti voitte sitten viedä täältä viestejä kotimaihinne. Minulla on ilo johtaa yhdessä tätä kokousta muiden puheenjohtajien kanssa. Tämä on ollut hyvää yhteistoimintaa. Toivottavasti seuraavassa kokouksessa olemme sitten yhdessä salissa, jossa voimme jatkuvasti tarjolla myös kahvia ja teetä ja parantaa hiukan tar- tarjoilua, mutta teillä on kuitenkin kokemusta tässä salissa puhumisesta. Ja ihmisiähän on ollut myös vieraslehteillä seuraamassa, joten uskon, että tämän päivän nettillä lähes, netissä asiaa seuraavat näkevät vain tämän puheenjohtajiston, mutta me tulemme kuitenkin keräämään teidän puheenvuoronne yhteen raporttiin ja toivottavasti se sitten välitetään myös teille. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin kuin aina sanon, olkaa jatkuvassa yhteydessä meihin. Tilatkaa tämä sisämarkkinavaliokunnan newsletter, niin että voimme lähettää tämän tiedotteen teille ennen jokaista koko- kokousta ja sitten saatte linkit kaikkiin asiakirjoihin ja saatte tietoa aiheista, joiden parissa teemme työtä. Ja mielellämme otamme teiltä palautetta vastaan. Joten kiitoksia vielä, että tulitte paikalle. Ja ehkä viimeinen sana minulta olisi, että aivan erityisesti haluan kertoa, kuinka iloisia olemme siitä, että parlamentin senaatti ja Seim ovat mulle valinneet päättäneet vauhdittaa sisämarkkinoita. Se on niille ollut, heille ollut prioriteettikysymys, jolla me tyytyväisiä tästä aloitteesta. Ja kiitoksia, että kokosimme, kokositte meidät näin yhteen kokoukseen. Sitten vara, anteeksi, yhtä, yhteispuheenjohtajat saavat seuraavaksi puheenvuoron. Kiitoksia kovasti. Kiitos puheenjohtaja. Kuten juuri totesitte itsekin, tässä on vielä odoteltava lounasta pari puheenvuoroa siis vielä ennen sitä. Ensinnäkin minä haluaisin sanoa omalta puoleltani, miten tyytyväinen olen. Myös siitä syystä, että täällä on vallinnut hyvä ilmapiiri kokouksen kuluessa. Täällä on kuultu paljon yksityiskohtaisiakin näkemyksiä, ongelmia, jotka on ratkaistava jatkossa. Ja jos mietin, mitä meillä on tuliaisina Puolaan palatessamme, niin todennäköisesti paljon on sinne vietävää. Mutta tietenkin, jos kaiken viemme, se johtaa kaaukseen, koska olemme puhuneet paljon yksityiskohdista, perusrakenteista, televiestinnästä, direktiivistä ja niin edelleen. Mutta välttääksemme kaauksen tunteen, ajattelin, että voisin ainakin jotain viedä olennaisinta Puolaan. <clears throat> Olen Totta kai meidän täytyy miettiä nyt suuntaamme, täytyy miettiä keskitymmekö kansallisiin pulmiin vai pyrimmekö urheasti kohti muutosta. Nimittäin niin, että siitä olisi hyötyä myös kansalaisille. Eilen ja tänään olen kuullut teiltä, että teidänkin maissanne on paljon huolenaiheita sisämarkkinoiden tulevaisuudesta. On esitetty erilaisia huolenaiheita, jotka liittyvät työmarkkinoiden toimintaan, vääristymiin, mutta selvästi on sellainen tunne, että halutaan myönteistä toimintaa, halutaan muutoksia. Olen kerran lukenut tästä maasta, että kun se on tapana sanoa, että jos haluaa tuntematon maaperä vallata, niin ei kannata rakennuttaa venettä, vaan kannattaa saada ihmiset toivomaan, että he myös näkevät tuon tuntemattoman maan. Siis jos ajattelemme yhteisiä juuriamme, Jos haluamme miettiä, miten voidaan tarjota halvempia tuotteita ja palveluita, niin, tai jos haluamme toivoa parempaa hallintoa, niin varmasti meidän täytyy ensinnäkin ratkaista ne ongelmat, joista tänäänkin on kuultu tänään. Se on myös valintatilanne, kun tähän viittasivat pohjoismaiset edustajat Jotkut haluavat rakentaa muurin suojatuksen tuulelta, mutta toiset puolestaan rakentavat tuulivoimaloita käytäkseen tuulta energiana. Toisin sanoen mielestäni myös yksilölliset kokemuksemme, omat kulttuurimme varmasti voivat antaa oman panoksensa tähän yhteiseen posłowie to wymyślili. A... on kuitenkin sanottu, on sanottava myös, että eivät tässä komissio tai parlamenttien jäsenet tai nämä tahot pelkästään mieti näitä asioita, vaan kaikki on peräisin kansalaisilta. Eli haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun ja tapahtumaan. Ale myślę, że zasługuje on na największe podziękowanie tässä Harper kiitti kaikkia, mutta minä haluaisin kiittää myös häntä. Hyvistä valmisteluista oikeastaan me vain luimme sen kaiken, mitä oli jo valmisteltu meitä varten. Se oli sinällään helppo tehtävä. Ja totta kai oli, oli hyvä olla yhteydessä teihin kaikkiin. Eli nyt hyvää kotimatkaa. Ehkä voimme parasta, parasta, parempaa Eurooppaa saada yhdessä aikaan. Szanowni Państwo, Hyvät naiset ja herrat, tämä on viimeinen ja lyhyin puheenvuoro. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Haberia siitä, että hän on järjestänyt tämän kokouksen. Minä uskon, että että IMKON ystävien ryhmä on kasvanut. Me olemme todellakin vaikuttuneita tästä aikaansaannoksesta. Niin kuin kollega Servinski totesi, me olemme erittäin kiitollisia tästä aloitteesta, tästä yhteisestä aloitteesta, jonka takana ovat sekä Harbour että Puola. Oli hienoa, että lähdimme käsittelemään yhtenäismarkkinoita. Viikon sisällä osallistuimme kahteen erittäin tärkeään eurooppalaiseen kokoukseen, joissa käsiteltiin yhtäältä tätä sisämarkkinakysymystä. kysymystä Ja tämä ensimmäinen foorumi järjestettiin Krakovassa ja tämä toinen konferenssi järjestettiin täällä tänään. Varmaankin tässä puhun koko Puolan valtuuskunnan puolelta, puolesta. Ne, jotka palaavat tänne tulevat tekemään valiokuntatasolla erityisesti talousasian valiokunnassa hartiavoimin töitä Ja voin vakuuttaa, että me tulemme keskittymään sekä alue- että paikallistason että myöskin EU-tason ulottuvuuteen ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan teidänkin panoks, panostanne. Meillä on erinomaisia yhteyshenkilöitä, Ruraton, Jaskowski ja muut. He ovat puolalaisia europarlamentaarikkoja ja ikään kuin meidän lähettiläitämme täällä. Joten arvon kollegat, Yhtenäismarkkinat on suuri eurooppalainen projekti. Kyse on valtavasta alueesta ja sen tarjoamaa potentiaalia tulisi hyödyntää täysimääräisesti, koska se vaikuttaa ratkaisevasti meidän tulevaisuuteen. Ja lopuksi haluaisin vielä esittää toivomuksen komission, Euroopan parlamentin ja teidän, herra puheenjohtajan, ponnistelut toivottavasti kantavat hedelmää. Toivottavasti kaikki kansalaiset pääsevät nauttimaan näistä hyödyistä, eli siitä, mitä sisämarkkinat voivat meille tarjota. Kiitoksia. Także nasze spotkanie ogłaszam za zamknięte. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim. No niin, tässä yhteydessä haluaisin vielä kertoa teille, hyvät naiset ja herrat, että kokouksemme on näin lopussa. Kiitoksia vielä teidän osallistumisestanne ja turvallista kotimatkaa. Hello. Thank you very much.